I think we can start. Emmeköhän voi aloitella. Hyvät kollegat, hyvät naiset herrat, aloitamme liikenne- ja matkailuvaliokunnan kokouksemme. Ensin hyväksymme esityslistan. Vastustaako joku sitä? Ei vastusta. Ensimmäinen syyskuuta Pöytäkirjan hyväksyminen. Se voidaan hyväksyä, mikäli mitään vastalauseita ei ole. Sitten viime koordinaattoreiden kokouksen ilmoitukset ensimmäinen syyskuuta kokouksesta. Tästä kopiot on jaettu ja jos kukaan ei vastusta niitä 17.30 mennessä tänään, ne hyväksytään. Sitten kertoisin, että torstaina 11 Meillä on yhteinen kokous alueiden komitean kanssa rajat ylittävistä liikenneyhteyksistä, niin kutsutuista missing linkseistä, puuttuvista yhteyksistä. Olemme painostaneet asiassa komissiota, jolta on saatu nyt ehdotus, ja komissio antaa käyttöön 110 miljoonaa euroa. Ja olemme tässä asiassa saaneet aina alueiden komitealta tukea asiassa, ja siksi järjestämme yhteisen kokouksen. Ja siksi Todella pyytäisin jokaista teistä olemaan torstaina paikalla täällä. Jos tänne tulee vain pari kolme ihmistä, tämä olisi hieman noloa. Eli torstaina kello 11 osallistukaa yhteiskokoukseemme alueiden komitean kanssa. Kohta neljä. Kaksi asiakokonaisuutta. Sisäväylien sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista ja rautatieliikenteen tilastoista tavaroita matkustajia onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta. Työjärjestyksen mukaan minun on kerrottava teille menettelytavasta. Parlamentin puhemies 15. syyskuuta täysistunnossa ilmoitti neuvoston kannasta ensimmäisessä käsittelyssä näihin kahteen asiaan. 66 artiklan 2 kohdan mukaan on toimittava seuraavalla tavalla. Neuvoston kanta, siteran, on otettava vastuuvaliokunnan ensimmäisen kokouksen ensimmäiseksi esityslistan kohdaksi tämän tiedon välittämisen jälkeen, ja tässähän tehtiin ilmoitus 15.9., joten tämä on nyt ensimmäinen kokouksemme tämän jälkeen ja asiasta ilmoitetaan ensimmäisenä esityslistan kohtana sääntöjen mukaisesti. Ja kerron teille, että olemme saaneet neuvoston kannan ja näin voimme aloittaa näissä lainsäädäntökysymyksissä toisen virallisen toisen käsittelyn. Iltapäivällä Esittelijä kertoo kannoistaan ja suosituksistaan ja äänestys järjestetään 11. lokakuuta. Sopiko tämä kaikille? Kohta viisi seuraavaksi. Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen. Esittelijänä Thomas Poreba. Äänestys on kyseessä. Ensin tarkistamme, toimivatko koneet. Äänestys alkaa. Mikrofoni. Thanks. Also, kompromiss 6 West. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 12 vastaan, 2 tyhjää. Hyväksytty kompromissi 7 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 13 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12 puolesta 20 vastaan. Hylätty hyvä, mutta pyydän teitä nyt ainakin nostamaan sormenne pystyyn, muuten tästä ei saa selvää. Regi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Regi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 73. Äänestys alkaa. 19 puolesta, 12 vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta,

hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 äänestys alkaa. Tarkistamme. Äänestys päättyy. 18.15 äänin hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 136 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 26. Esittelijä on todennut, että varjoesittelijöiden kokouksessa – ei päästy sopimukseen siitä, otetaanko melu mukaan kompromissiin vai ei. Haluatteko, että tämä meluun liittyvä lause otetaan mukaan vai ei? Kohdan 17 alla, joka käsittelee kohtaa ERTMS ja melun vähentämistä. Kuka haluaa tämän kohdan mukaan kompromissiin? Kuka vastustaa tätä? Kuka äänestää tyhjää? Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ensin vain tästä lauseesta. Äänestys päättyy. 13 puolesta, 18 vastaan, kaksi tyhjää. Tätä lisäystä ei hyväksytty. Nyt kompromissi 26 ilman lisäystä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan Tarkistetaan. 147. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 11. Puolesta 20 vastaan. 2 tyhjää hylätty. Kompromissi 27. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 156. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta, 9 vastaan, 13 tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 160 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 10, osa 1, puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 163 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 165 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 186. Äänestys alkaa. Ja päättyy.

tyhjää, hyväksytty. 192 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 22 puolesta, 11 vastaan, hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.11 äänin hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut herra Porevalle. Wir kommen jetzt zum Meinungsaustausch. Seuraavaksi sitten keskusteluun tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä. Ja valmistelija on scratch. Hän saa nyt puheenvuoron. Pyydän hiljaisuutta. Auch für Wim van der Kamp. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kiitoksia puheenjohtaja. E, prije svega pohvaljujem rad Europske komisije. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan komissiota sen tekemästä työstä, joka on ollut erittäin laadukasta. Direktiiviehdotus on hyvä se koskee lainsäädännön lähentämistä ja hallinnollisia vaatimuksia ja hallinnollisten määräysten lähentämistä. Minun mielestäni on tärkeää parantaa tätä infrastruktuuria, jotta esteettömyys toteutuu paremmin matkailussa kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Kun tarkastellaan yleissopimuksen täytäntöönpanoa, joka koskee siis vammaisyleissopimusta ja vammaisten oikeuksia, niin olemme sitä mieltä, että tarvitsemme yhteisiä sääntöjä Euroopan unionissa. Ja odotamme, että esteettömyys säädökset hyväksytään nopeasti. Tämän päivän teksti on erittäin tärkeä vammaisille ja niille, joilla on liikkumisvaikeuksia matkailualalla. Meidän täytyy vaatia esteettömyyttä silloin, kun matkustusmuotoja vaihdetaan ja myös esteettömyyttä silloin, kun kysymys on internetsivuista, lippujen ostamisesta ja kaikista muista uuteen teknologiaan pohjautuvista toiminnoista, jotka liittyvät matkailun yhteenliittämiseen. Me emme saa millään tavalla syrjiä kansalaistemme liikkuvuutta, ja tähän voidaan päästä vain siinä tapauksessa, että esteettömyys liikenneinfrastruktuureihin taataan. Esteettömyys on tärkeä matkailualalla, jotta kaikki voivat saada nauttia matkailupalveluista. Tästä syystä ne varmaan siitä, että varjoesittelyiden kanssa yhdessä voimme päästä hyvin lopputuloksen, kun luomme tämän valiokunnan lausuntoa tästä asiasta. Ja näin voimme myös torjua Euroopan unionin kansalaisten syrjintää. Kiitoksia. Nyt kuulemme mielellämme sitten varjoesittelyiden näkemyksiä. Ennen kuin kuulemme varjo esittelijöitä kuulemme komission edustajaa. Olkaa hyvä. Good afternoon. Thank you very much for the Hyvää iltapäivää. Kiitos mahdollisuudesta esitellä Euroopan esteettömyyslainsäädännön. Me olemme vierailleet eri valiokunnassa, IMKossa, työllisyysvaliokunnassa ja olemme esitelleet tätä asiakirjaa. Nyt olemme täällä ensi kertaa. On hyvin tärkeää, että muistamme myös liikenteen esteettömyyden. Se on relevanttia tämän lainsäädännön esittelyn kannalta. Vammaisstrategiassa komissio sitoutui siihen, että vammaiset voivat nauttia kaikista oikeuksistaan ja osallistua yhteiskuntaan ja talouteen täysivaltaisesti. Strategiassa on kahdeksan prioriteettia ja esteettömyys oli ensimmäinen prioriteetti. Strategiassa todettiin, että komissio pohtii, onko syytä ryhtyä lainsäädäntötoimiin, jotta tuotteiden ja palveluiden esteettömyyttä voidaan edistää, ja tarvitaanko erityisiä toimia erityisaloilla silloin, kun kyse on sisämarkkinoista ja palveluista ja tuotteista ja niiden esteettömyydestä. Sisämarkkinoille tällä olisi hyödyllinen vaikutus. Se vaikuttaisi helpottavasti myös teollisuuden tilanteeseen ja tekisi tasa-arvon mahdollisemmaksi myös vammaisille henkilöille, niille miljoonille Euroopassa, jotka kärsivät vammasta. Noin 8 prosenttia EU-väestöstä on tässä tilanteessa. Miksi sitten tarvitaan tällaista lainsäädäntöä Euroopan? Kaikki yhtä jäsenvaltiota lukuun ottamatta, joka sekin on jo viimeistelyvaiheessa, on hyväksynyt tämän äh, hankkeen. Meillä on selkeät äh, velvollisuudet valtiotoimijoille estettömyyden osalta. Velvoitteet ovat myös oikeudellisia ja esteettömyysvaatimukset on toteutettava äh, niin, että niitä voidaan myös seurata indikaattoreiden avulla. Jotta nämä velvoitteet täyttyvät, on tärkeää, että meillä on Euroopan tasolla yhteisiä sääntöjä. Tämä auttaisi meitä välttämään eriävää lainsäädäntöä ja sisämarkkinoiden sirpaloitumista. Lainsäädännöstä hyötyvät suoraan ensinnäkin teollisuus ja palvelujen ja tuotteiden tuottajat. Jos meillä on yhteiset säännöt Euroopassa, niin tämä helpottaa heidän tilannettaan. He saavat oikeusvarmuuden siitä, että tuotteet täyttävät esteettömyysvaatimukset ja saavat näin vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla. Myös vammaiset tästä hyötyisivät ja myös ikääntyneet. Muistutamme myös siitä, että ikään kuin räätälöidyt ratkaisut yleensä ovat kalliimpia. Eli tätä kautta yhteisen lainsäädännön kautta voimme myös vähentää kustannuksia, ettei tarvitse turvautua tapauskohtaisiin ratkaisuihin. Esteettömyys hyödyttäisi myös esimerkiksi lippujen kirjoittamisessa. Me kaikki voisimme saada tästä hyötyä ja esimerkiksi kun haluamme saada tietoa meluisassa ympäristössä vaikkapa rautatieasemalla, tästä voisi olla meille kaikille hyötyä. teollisuudessa kaikista eniten hyötyvät pk-yritykset. Jos meillä olisi yhteiset säännöt, niin pk-yritykset voivat osallistua myös rajat ylittävään toimintaan. Niiden ei tarvitse perehtyä hyvin moninaiseen lainsäädäntöön eri jäsenvaltioissa yhtä lailla. Toisaalta meillä on direktiivi, jossa on kaksi perusasetusta. Ensinnäkin esteettömyysvaatimukset koskevat tiettyjä valikoituja tuotteita ja palveluita ja nämä velvoitteet on määritelty talouden toimijoiden osalta, teollisuuden ja palvelun tarjoajien niin edelleen. Ja toiseksi samat vaatimukset esteettömyydestä määritellään toiminnan tasolta. Selkeytetään sitä, mitä esteettömyys merkitsee EU-lainsäädännössä. Meillä on esimerkiksi julkisten hankintojen säätelydirektiivi, eh, siihenkin tämä liittyy. Keskeisenä tekijänä tässä säädöksessä on ensinnäkin se, että meillä on esteettömyysvaatimukset toiminnan tasolla ja toiseksi lauseke, joka varmistaa tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden silloin, kun tuotteet ja palvelut täyttävät nämä ehdot. Sitten kun ajatellaan vaatimusten mukaisuus varmistusta. Tässä on kevyt versio sitten on myös markkinoiden seurantaa, valvontaa ja lopuksi vielä mahdollisuus siihen, että vammaiset ja heidän järjestönsä voivat esittää myös valituksia kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Esteettömyyslaki ei kuitenkaan määrää ratkaisujen teknisiä yksityiskohtia. Operaattorit, toimijat voivat itse päättää, miten toiminnan tason vaatimuksiin päästään. Kaikkia valmistajia tällä ei säädellä, vaan keskitytään niihin tuotteisiin, jotka nämä vaatimusten, esteettömyysvaatimukset täyttävät. Me emme halua tällä asettaa mitään suhteetonta taakkaa toimijoille. Myöskään sektorikohtaista lainsäädäntöä tällä ei korjata, vaan pikemminkin toimitaan täydentävästi esteettömyyden osalta sellaisten kysymysten osalta, joihin täysin ei ole vielä ratkaisua löytynyt. Komissio on myös toteuttanut vaikutusarvion. Siinä on perehdytty kaikkiin jäsenvaltioihin, niiden tilanteisiin ja on tehty syvällinen tutkimus niistä jäsenvaltioista, jotka muodostavat EUn BKT noin 80 prosenttia ja 75 prosenttia EUn väestöstä. Kuulemisia on järjestetty lukuisia, monia vaihtoehtoja on jätetty pois ja on korostettu sitä, että tarvitsemme direktiivimuotoista säädöstä. Kun ajattelemme suhteita muuhun EUn lainsäädäntöön, esimerkiksi julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädäntöön, meillähän on jo esteettömyysvaatimuksia. Sitä on käytettävä silloin, kun määritellään hankintoja ja on myös määriteltävä, mitä esteettömyys tässä tapauksessa merkitsee. Sama pätee myös rakenne- ja investointirahastoihin, liikenneinfrastruktuuriin ja niihin tapauksiin, joissa julkiset viranomaiset päättävät käyttää esteettömyystä esimerkiksi liikennepalveluissa, matkustajaliikenteessä. Meillä on myös muita oikeudellisia säädöksiä, joissa toimitaan vapaaehtoisuuden pohjalta. Niihin tämä ei päde. Kyse on siitä, että toimitaan täydentävästi myös muiden nettisivujen kautta, mutta samoja vaatimuksia kuitenkin noudatetaan. Tähänkin olisi nyt puututtava. Niin kuin jo totesin, mukana on myös artikla äh, suhteellisuudesta ja toissijaisuudesta. Tähän on puututtu myös niin, että tuotteet on valittu huolellisesti ja vaatimuksia mm, noudatetaan uusien tuotteiden osalta – ja vaatimukset koskevat nimenomaan äh, tuotteita toiminnan, niiden toiminnan tasolta. Mikroyritykset on jätetty pois näistä ilmoituksista silloin, kun ne käyttävät poikkeusmahdollisuuksia. No sitten täytäntöönpanoaikataulu. Ehdotuksessa puhutaan kahdesta vuodesta voimaantulon jälkeen ja kuuden vuoden aikataulua soveltamisen osalta. Ehdotamme tässä viittä vuotta sen jälkeen, kun soveltaminen käynnistyy. Kiitos. Vielen Dank. Das nächste, der nächste ist... Kiitoksia. Seuraavaksi Koch. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti esittelijälle ja komissiolle. Komission aloitteet silloin, kun ne vahvistavat vammaisten oikeuksia ovat todella tervetulleita niin, että voidaan varmistaa se, että vammaiset pääsevät entistä helpommin mukaan yhteiskuntaelämään. Tässä YK vammaisyleissopimus oli äärimmäisen keskeisessä osassa. Matkustajien oikeusdirektiivi ja muut asiat ovat tässä tulleet huomioon otetuiksi ja siksi esitän komissiolle vain kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, miten Komissio estää sen, että uudella säädöksellä ei synny ristiriitaisuuksia vanhoihin direktiiveihin nähden tai päällekkäisyyksiä, ja miten pidetään kiinni johdonmukaisuudesta. Ja sitten soveltamisala. Henkilöt, joilla on toiminnallisia häiriöitä. Tässä mennään oikeastaan pidemmälle kuin vammaisuuden käsite ja mennään pidemmälle kuin YK on yleissopimuksessa. Eli kysyisin konkreettisesti, mitä tapauksia tässä otetaan lisäksi huomioon esimerkiksi raskaana olevat naiset, henkilöt, jotka vain väliaikaisesti tarvitsevat esimerkiksi apua liikkumisessa. Eli tästä haluaisin lisää tietoa. Kiitos. Seuraavaksi Olga Senalova. Slovo. Chtěla bych poděkovat. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota tästä ehdotuksesta ja haluan kiittää myös esittelijää. Olemme tehneet yhteistyötä myös aiemmissa mietinnöissä Liikenne ja matkailu on tärkeää ihmisille, jotka ovat vammaisia siitä syystä. Tämä näkökulma tulee myös ottaa esille ja esteettömyys tulee ottaa esille matkailupuolella. Kuljetuspalveluiden tarjoaminen ei voi keskittyä pelkästään vammaisiin henkilöihin, vaan meidän tulee pohtia myös infrastruktuuria kaikenlaisissa liikenteessä ja tarkastella olemassa olevaa lainsäädäntöä. Tuotteet ja palvelut, joita matkailualalla tarjotaan, niiden tulisi olla yhdenmukaisia öö, niiden tarpeiden kanssa, joita vammaisilla on, joten jotta emme tekisi päällekkäisyyksiä. Ja odottelemaan lisäyhteistyötä esittelijän ja kollegoiden kanssa, koska mielestäni kyseessä on erittäin tärkeä ehdotus varsinkin 80 miljoonalle vammaiselle ihmiselle, mutta myös meille kaikille muille. Danke sehr, die nächste Jackie Foster. Kiitoksia, Jackie Foster. Thank you very much. And... Kiitos. Kiitos komission kommenteista. Me kaikki varmasti pidämme tervetulleena sitä, että kaikki voivat esteettömästi hyötyä liikennepalveluista ja voimme käyttää näitä palveluita mahdollisimman helposti. Aivan muutama kommentti. Kyse ei ole niinkään periaatteesta, siitä varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Kun ajattelen komission raportointia englannin kielellä hetki sitten, minä en oikeastaan kyllä ymmärrä ihan kaikkia lauseita, joita juuri äsken kuulimme. Kielessä on hieman epäselvyyttä. Ja tähän seikkaan myös kollega juuri äsken tarttui. Mitä te tarkoitatte, kun käytätte joitakin adjektiiveja, joilla kuvailette tiettyjä erityisongelmia, joita tietyillä matkustajilla tai kuluttajilla on? Tähän liittyy myös jonkinlainen huoli lainsäädännön päällekkäisyydestä. Meillähän on useilla aloilla jo lainsäädäntöä, muun muassa äh, liikennealalla. Sielläkin täytyy muistaa osittain vammaiset, mahdollisesti myös sataprosenttisesti vammaiset. Tässä täytyy olla aika lailla varovainen. Tarvitaan selkeytystä siitä, mihin tällä oikein pyritään. Totta kai periaatteesta olemme samaa mieltä, haluamme varmistaa, että näihin toimiin ryhdytään ja mennään todellakin oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitos. Se seuraavaksi Gesine Maisner. Kiitos. Puhun Isaskun Vilvaon varjoesittelijän nimissä. Minustakin on hyvä, että käsittelemme tätä aihetta, koska vammaisia on väestöstä yhä enemmän. Heihin pitää kiinnittää huomiota ja myös nuoret äidit, jotka kulkevat lastella tätä työntäen, voivat tästä hyötyä. Nyt luen, mitä Ira Baranel sanoo. On hyvä, että toimitaan niin, että kaikki ihmiset pääsevät mukaan yhteiskunnan toimintaan. Niin tässä pitää ottaa huomioon eri sidosryhmät, teollisuus ja muut tahot. On kiinnitettävä, kiinnitettävä huomiota vammaisten liikkumisvaikeuksissa olevien henkilöiden liikkumisen ja infrastruktuurin. On katsottava eri liikennemuotoja ja infrastruktuuria ja on myös taattava parempi esteettömyys IT-alalle ja internetpalveluihin. Digitaaliaikana monet palvelut myydään internetin kautta ja meidän pitäisi tarjota konkreettisempia välineitä, joiden kautta voidaan myydä matkailun ja liikenteeseen liittyviä tuotteita. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi Arno Tyy. Merci, monsieur le président. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia komissio, kiitoksia esittelijä. Kukas nyt, minä haluaisin vähän käytännönläheisyyttä tähän vammaiskysymykseen, sillä en tiedä, että oletteko kaikki nyt käyneet erilaisilla rautatieasemalla, vaikkapa vammaisen henkilön kanssa. Minä olen sitä kokeillut Ranskassa ja riippumatta kaikista niistä hienoista lupauksista, joita on esitetty kansallisella tasolla, mikään ei ole muuttunut. Tämä direktiivi, jonka tavoitteena on parantaa esteettömyyttä ja tarjota näitä palveluita vammaisille. Minun on vaikea uskoa, että se olisi parempi kuin mikä aiemmista pyrkimyksistä. Minusta me tarvitsemme todella konkreettisia ehdotuksia siitä, millä tavalla asiaa parannetaan. Ja vielä ainakaan se ei ole osoittautunut sellaiseksi. Nimenomaan tarkkuutta puuttuu ja jotkut siitä jo puhuivatkin, kun puhutaan palveluiden ja tuotteiden määritelmistä ja soveltamisalasta. Ne eivät ö, muodosta mitään tällaista blankosekkiä komissiolle, joka nyt jo on ö, tarpomassa demokratia, demokratiavajeen suossa. Ja kun tarkastellaan tätä tämänhetkistä ehdotusta, jonka tavoitteena on tuoda mukaan johdonmukaisuutta Yhdysvalloissa ja Euroopan unionin välisissä suhteissa, niin minua tämä huolestuttaa kaikkein eniten, sillä pohdinpa vain, että esitettekö, että tätä näe vai ettekö todellakaan näe, että kyseessä on nyt sitten Euroopan unioni, joka tässä pyrkii mukautumaan Yhdysvaltojen sanelemiin normeihin, joka jo seuraa tietysti siellä omia säännöksiään jo pitkin ja joka ei joudu äh, kantamaan mitään lisätaakkaa kustannuksissa, äh, mukautuksista, niin kuin me täällä. Eli tässä komission edustaja puhuitte näistä poikkeuksista, joita tehtäisiin mahdollisesti mikroyritysten kohdalla, mutta ei ole pelkästään kysymys niistä. Minun mielestäni meidän tulisi myös ottaa huomioon se, että Euroopan kansalaiset enemmistönä eivät hyväksy TPPtä, eivätkä muita kauppasopimusehdotuksia. Ja siitä syystä minusta vaikuttaa siltä, jolle nyt olen vaarassa, että tämä, tätä logiikkaa seuratessa meidän täytyisi myös tarkastella tätä direktiiviä ja sen kehittämistä. No se, millä tavalla tässä nyt on sitten määritelty vammaiset, Tietysti meidän täytyy tätä määritelmää katsoa. Ja sitten on puhuttu, että raskaana olevat ovat toinen ö, ryhmä, mutta ei tähän nyt kannata kaikkea sotkea. Muussa tapauksessa me pääse yhtään puusta pitkään. Kiitoksia. Danke Kiitoksia. Nyt vielä komissiosta Placencia Borrero. Thank you very much. I think, uh... Kiitos. Mielenkiintoisia kysymyksiä olemme kuulleet. Yritän vastata tärkeimpien elementtien osalta. Tein niistä muistiinpanoja kysymysten aikana. Muutamassa puheenvuorossa on todettu, kysytty, miten direktiivi suhtautuu jo olemassa olevaan liikennealan lainsäädäntöön selkeyttäisin, että tarkoitus on olla täydentävä. Liikennealalla katetaan nettisivut, mobiilipalvelut, älyliputus, reaaliaikaiset tiedot, itsepalvelupisteet, lipunostopisteet. Niihin ei oikeastaan muussa olemassa olevassa EU-lainsäädännössä vielä ole puututtu. Esteettömyyssäädös viittaa myös jäsenvaltioiden mahdollisuuteen harmonisoida rakennettua ympäristöä. Tässäkin kyse on toiminnasta, toiminnallista vaatimuksesta. Silloin kun kyse on raideliikenteestä ja esteettömyysvaatimuksista, niin silloin nämä vaatimukset täyttyisivät. Me emme aseta suoria velvoitteita esimerkiksi ajoneuvojen suhteen. Meillähän on jo lainsäädäntöä EU-tasolla tältä osin. Lainsäädäntö siis täydentää jo olemassa olevaa muuta EU-lainsäädäntöä. Kuka sitten hyötyisi? Luonnollisesti direktiivissä puhutaan henkilöistä, joilla on toiminnallisia rajoitteita – ja myös vammaisista henkilöistä. Vammaisten henkilöiden määritelmä on YK äh, vammaisyleissopimuksen mukainen määritelmä ja ajatus siitä, että toiminnallisia rajoitteita omavat henkilöt otettaisiin mukaan, pyrkii siihen, että katettaisiin myös sellaiset henkilöt, joiden esteellisyys on tilapäistä Meillä on siis totta kai pysyvästi vammaisia, toiminnallisesti rajoittuneita henkilöitä, mutta meillä on myös muita henkilöitä, jotka ovat kuulemiseen osallistuneet. Täytyy ajatella esimerkiksi henkilöitä, jotka tilapäisesti ovat vammautuneet. Joku voi olla vaikkapa tilanteessa, että hän on katkaissut jalkansa. Nämä henkilöt eivät ole vammaisia, mutta hyötyisivät kyllä paljonkin niistä esteettömyys ominaisuuksista, joita direktiivi mukanaan toisi. Esteettömyyssäädös täydentää myös liikennealan sääntelyä silloin, kun kyse on liikuntavammaisista. Tässähän pyritään nimenomaan siihen, että he saisivat apua. Yleissopimus pyrkii siihen, että saatavuus on yhtäläinen kaikkien osalta. Me tarvitsemme sekä esteettömyyttä että tarvittavaa apua, tukea. Nämä kaksi seikkaa kulkevat käsi kädessä. Mitä esteettömämpi ympäristö on, niin sitä helpommin, itsenäisemmin henkilöt voivat käyttää palveluja ja tarvitsevat vähemmän apua. Mutta totta kai apua jatkossakin olisi saatavilla, eikä muuta lainsäädäntöä näin ollen tarvitsisi muuttaa. Vahvistan siis, että tämä on täysin yhteensopiva apuvaatimusten kanssa. Yritän löytää, mikä olikaan seuraava kysymys. Se liittyy yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Muistakaa, että olemme järjestäneet laajat julkiset kuulemiset, olemme keskustelleet kaikkien sidosryhmien kanssa, teollisuuden, vammaisten järjestäjien kanssa, myös ikääntyvien eturyhmien kanssa. Välttämättä kaikki ryhmät eivät täytä tätä virallisesta äh, vammaismääritelmää, mutta meillä on esimerkiksi huonokuuloisia, äh, erilaisista sairauksista kärsiviä, jotka myös voivat hyötyä näistä esteettömyysominaisuuksista. Kuuleminen ja yhteistyö on siis ollut laajaa ja se jatkuu sidosryhmien kanssa jatkossakin. No sitten kysymys, joka liittyy linjauksiin yhteensopivuuteen YK vaatimusten kanssa. Meillähän on sisämarkkinamalli lainsäädännön osalta, eurooppalainen sääntelymalli. Direktiivi määrittelee yleisperiaatteet toiminnallisten Äh, vaatimusten osalta. Sitten eurooppalaiset standardit vapaaehtoiselta pohjalta tarjoavat tätä vaatimusten mukaisuusvarmistusta. Valmistelevassa työssä pyrimme siihen, että saisimme globaalit normit, standardit esimerkiksi tietotekniikka-alalle. Hiljattain olemme havainneet että keskustelua on käyty esimerkiksi julkisen sektorin nettisivujen esteettömyydestä. Olemme kuulleet vetomuksia siitä, että käytettäisiin globaaleja esteettömyysvaatimuksia näillä nettisivuilla. Kun direktiivissä puhutaan harmonisoinnista globaalilla tasolla, niin kyse on nimenomaan tietotekniikasta ja nettisivustoista. Tähän haluaisin päättää puheenvuoroni. Uskon, että vastasin suurimpaan osaan kysymyksestä. Jos vielä muita kysymyksiä on, niin mielelläni yritän niihin vastata. Kiitoksia. Nyt kuulemme vielä valmistelijaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä erittäin hyödyllisistä kommenteista ja kysymyksistä, joita sanottiin Euroopan komissiolle Euroopan komission edustajaa hyvistä ja yksityiskohtaisista vastauksista. Unohdin alussa todeta, että, että IMKO-valiokunta on vastuuvaliokuntana ja me esitämme lausuntomme direktiivin niistä osista, jotka kuuluvat meidän toimivaltaamme. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijäkollegoita yhteistyöstä. Ja, vielen Dank. Und der Entwurf der... Kiitoksia. Tämä lausuntoluonnos esitellään marraskuussa. Sitten kohta seitsemän esityslistalla ilmailustrategia Euroopalle. Esittelijänä Pavel Telitska. Olkaa hyvä. Uh, colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Puheenjohtaja, kollegat, naiset ja herrat komission sen Bulls on esitellyt tiedonannon. Ja siltä pohjalta nimitämme tätä hanketta ilmailustrategiaksi. Kyse on melkomoisesta menestystarinasta useimpien mielestä. Jossain määrin olisin samoilla linjoilla myös varjoesittelijöiden kanssa, korostan sitä, että olemme olleet yhteydessä kollegoiden kanssa. Olen ilmaissut oman ajattelutapani ja kommenttini. Uskoisin, että varjoesittelijät havaitsevat, että monet heidän kommenteistaan ovat jo mukana mietinnössä. Omassa piirissämme olemme todenneet, että emme halua vain toistaa komission tiedonantoa, vaan pikemminkin haluaisimme korostaa keskeisiä seikkoja ja tämän lisäksi mahdollisesti käsitellä aukkokohtia, joita komission luonnokseen on jäänyt. Minä näkisin, että mietinnössä on useampia keskeisiä teemoja. Ensinnäkin on pidettävä mielessä, että Luonnollisesti ilmailu on sellainen ala, jolla meillä on paljon haasteita. Haasteisiin voidaan vastata monilla tavoin. Me voimme luoda ikään kuin linnoituksen, rakentaa linnoituksen, taikka sitten hyötyä niistä eduista ja hyödyistä, joita Euroopan malli meille tarjoaa. Ensinnäkin haluan korostaa niin sanottua eurooppalaista ilmailumallia. Tässä yhteydessä yhtä seikkaa on syytä korostaa, nimittäin sitä, että ei tulisi antaa periksi erilaisille paineille, joita meihin kohdistuu, vaan pikemminkin tulisi parhaalla mahdollisella tavalla hyötyä siitä, mitä markkinat meille tarjoavat. Täytyy myös pyrkiä hyötymään niistä kokemuksista, eduista, joita meillä jo nyt on tukenamme. Toiseksi puhuisin yhteenliitäntä tai yhteysindeksistä. Meidän täytyy pohtia sitä, minkälaisena ilmailu voisi näyttäytyä vuonna 2020 ja 2030. Tämän lisäksi tarvitsemme pitkän aikavälin suunnitelman, jotta meillä on vankka pohja investoinneille ja suunnitelmille yhteenkytkennät yhteydet ovat keskeisessä roolissa tässä mietinnössä. Tätä kautta voimme hyötyä siitä potentiaalista, jota me, meillä tällä alalla on. Kyse ei ole pelkästään äh, yhteys, yhteyksistä, niiden tiheydestä ja nopeudesta, vaan kyse on siitä, että mahdollisuudet nähdään yhteydessä esimerkiksi äh, ympäristökysymysten ja ruuhkatilanteen monia muiden kysymysten kanssa. E on ilmailualalla van, vanhin ja vakain markkina-alue, mutta kilpailu varmasti tarjoaa me, myös meille uusia mahdollisuuksia. Seuraava korostettava seikka minusta on turvallisuus. Ei varmaankaan tarvitse toistaa sitä, minkä olemme joutuneet kohtaamaan viime kuukausien, viime vuosien aikana. Pelkään, että haasteet eivät pienene, pikemminkin kasvavat ja riskit kasvavat jatkossa. Me voimme rakentaa sen pohjalta, miten tiedustelumme toimii, minkälainen turvallisuustilanteemme on. Ja tässä yhteydessä täytyy perehtyä moniin kysymyksiin. Turvallisuutta on parannettava, tehostettava, mutta ei pidä mennä siihen suuntaan, että matkustajien mukavuutta lähdetään rajoittamaan. Seuraava korostettava seikka olisi niin sanottu eurooppalainen ilmatila, taikka mm, ikään kuin ilmojen moottoritie. Me haluamme teknistä kehitystä. Meillähän on jo hankkeita tältä osin, sitä ei ole täysin toteutettu. On puhuttu jonkinlaista ilmojen moottoritiestä ja jatkossa sen tulisi olla samantapainen hanke kuin ten eli Euroopan laajuiset verkot tällä hetkellä ovat tällä maan päällä liikuttaessa. Varmasti, hyvät naisten herrat, teillä on mielessänne kysymyksiä. Jos haluatte syvällisempää pohdintaa, niin se varmasti onnistuu jatkossa. Sanon tässä vaiheessa, että itsekin valmistelen muutamaa tarkistusta. Haluaisin, että voisimme keskittyä enemmän ilmailusopimuksiin, yleissopimuksiin ja parlamentin rooliin näissä. En tätä nyt maininnut, mutta mietinnöstä löytyy myös ympäristö, vaikutuspohdintaa Totta kai tällä alalla tämä kysymys on ilmeisen tärkeä. Meillä on myös tuoreita kokemuksia ICAON yhteyksestä, eli tätäkin kysymystä pohdimme. Hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja, voisin puhua pidempäänkin, pohtia ilmailua äh, suhteessa muihin liikennemuotoihin. Meillä on totta kai t verkot ja lentokentät, jotka toimivat yhteyspisteinä. Haluaisin nimenomaan, että puhuttaisiin integroidusta liikennemallista Euroopassa kokonaisuutena. Ei niin, että poliittisista syistä vain rakennettaisiin alueellisia lentokenttiä, jotka ovat tarpeettomia, vaan pikemminkin niin, että täydentävästi toimittaisiin TEN-T-verkkojen, Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kanssa. Käsittelin varsin nopeasti tämän sinänsä myös varsin lyhykäisen asiakirjan keskeisen sisällön ja toivon, että voimme yhdessä tehdä siitä oikein hyvän mietinnön niin, että se voi antaa myös lisää purtavaa komissiolle. Thank you, Chairman. And thank the rapporteur. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Ja kiitos siitä, että me varjot olemme saaneet olla mukana keskusteluissa tähän päivään asti. Tässä on useita eri kohtia, joita esittelijä on ottanut esille, jos olen aivan samaa mieltä. Minä äh, olen myös sitä mieltä, että meidän täytyy todellakin saada riittävästi ilmailualamme toimimaan myös tulevaisuudessa, sillä tämä on äärimmäisen tärkeä osa talouttamme, ja, mutta sillä on myös erittäin kovia haasteita edessään. Hallinnollinen taakka, sääntelytaakka, kustannustehokkuus. Meidän täytyy varmistautua siitä kaiken kaikkiaan, että ilmailuala säilyy kilpailukykyisenä. Ja että se kykenee kilpailemaan ottaen huomioon nämä ulkoiset tekijät. 5 prosentin vuosikasvu vuoteen 2030 mennessä on odotettavissa Aasian ja mm, Tyynemeren alueella varsinkin kasvu on voimakasta, joten meidän täytyy pitää sinne yhteyksiä yllä. Ja se, mitä komissio on ehdottanut, on hyvä. Olen esittelijän kanssa siinä samaa mieltä, että meidän täytyy parlamentin roolia, roolia määritellä paremmin. Me olemme tärkeä osa tätä keskustelua, emmekä halua rakentaa mitään muureja tai jumittaa ke- keskusteluja haluamme olla näissä keskusteluissa mukana, koska nämä ilmailualan sopimukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Nämä Euroopan kautta kulkevat moottoritiet ovat tietysti äärimmäisen tärkeä asia myöskin. Ne ovat tärkeitä Euroopan taloudelle. 9,5 miljardia euroa on tässä budjettina. Ja keskustelu on tietysti äärimmäisen tärkeää, mutta Minusta meidän täytyy siis erityisesti pureutua tähän kysymykseen, kun ottaa huomioon tämä mm, melko hidas tai miltei olematon yhtenäisen ilmatilan kehitys. Se on siis tärkeä ala, jossa parlamentti voi olla mukana kehittämässä sitä niin, että kaikki osapuolet saavat tulla mukaan. Eli sitten tämä indeksi, jolla mitataan sitä, miten hyvin ylistäytyminen on tapahtunut. Myös alueellinen sellainen on tärkeää. Se tuota, tähän keskustelun mukaan. Ja tässä valiokunnassa näitä keskusteluja on käyty paljon, mutta meidän täytyy puhua tietysti vielä näistä alueiden lentokentistä ja siitä, millä tavalla nuo alueet yhdistetään toisiinsa. Se on tietysti tärkeää. Turvallisuus on myös tärkeä kysymys. Meidän täytyy olla ehkä älykkäämpiä tässä mielessä. Täytyy hyödyntää teknologiaa oikealla tavalla tällä alalla. Yksilöiden hyväksyminen, etukäteishyväksy, etukäteisluvan myöntäminen niin, että he pääsevät turvatarkastuksista läpi ennen on tärkeää ilman, että se aiheuttaa lisäkustannuksia ja hankaluuksia. Sitten ympäristökysymykset ja vaikutus, mm, joka ilmailulla on ympäristöön, on tärkeä kysymys myöskin. Ja odottelemme ikaon keskusteluja ensi viikolla. Olen varma, että ne varmasti myöskin liitetään mukaan tähän mietintöön. Kiitä kaiken kaikkiaan esittelijä siitä, että olemme tähän asti päässeet ja tässä on monia eri kysymyksiä, joita haluaisimme lisätä, mutta kaiken kaikkiaan siis hyväksymme sen, että eurooppalaisen ilmailualan täytyy olla kilpailukykyinen. Meidän täytyy antaa sen riittävästi työkaluja, jotta se voi näin tehdä. Se voi vastata niihin haasteisiin, joita sillä on edessään. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Kiitoksia. Seuraavaksi Ines Ayala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan aluksi kiittää komissiota paketista, jota olimme pyytäneet jo pitkään. Tämä ala on aivan keskeinen maailmanmarkkinoilla ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Ja taloudessa sekä meri että ilmailuliikenteellä on keskeinen osa. Kiitoksia myös Telitskalle tästä mietinnöstä. Tässä todella käsitellään useita asioita. Ja SD-ryhmän puolesta olemme aina peräänkuuluttaneet alakohtaisia paketteja, tieliikenteen ja muiden alojen paketteja, ja tarvittiin kuitenkin vielä ilmailualan joustavoittamista, avaamista – ja tähän lisää tasapainoa myös sosiaalisten näkökulmien osalta. Eli tässäkin paketissa ei riitä, että katsotaan vain yhtä puolta, vaan pitää parantaa sosiaalista vuoropuhelua, parantaa työolosuhteita ja eri työntekijöiden luokkien olosuhteita. Nyt olemme tilanteessa, jossa tarvitaan myös toimintaa prekariteettia vastaan. Liikenne- ja ilmailuala laajenee halpalentoyhtiöiden mukaan tulo Euroopassa on aiheuttanut sitä, että työolot ovat entistä epävarmemmat. ja alan yritykset toimivat eri tavoin palkatessaan henkilöstä. Meidän pitää tähänkin puuttua. Kun katsotaan matkustajia, me edelleen odotamme, että kaikki se, mitä parlamentti omassa käsittelyssään toi esille, vahvistettaisiin. Lippu on usein tullut halpalentoyhtiöitä, ja sellaiset, jotka alun perinkin olivat halpalentoyhtiöitä, pyrkivät pääsemään suurten yhtiöiden markkinoille. Matalat hinnat tietyissä yhtiöissä johtivat siihen, että tilanne alkoi vaikuttaa – matkustajien oikeuksiin ja parlamentti on ollut yksi voimakkaimmista näiden oikeuksien puolustajista. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat huomattavasti. On uutta tarjontaa, uutta kysyntää. Ja kun katsotaan sitten digitaalipuolta, ilmailuliikenteessä on todella älykkäällä tavalla käytetty innovaatiota niin, että palveluista ja eri mahdollisuuksista on tullut entistä käyttäjäystävällisempiä, on saatu lisää joustavuutta. Ja tästä on pidettävä kiinni ja tätä on myös vahvistettava entisestään. Ja vielä infrastruktuureista sen verran, että meidän on katsottava uudelleen kapasiteetti puolta. Kriisin aikana katsottiin kapasiteettia, turhaakin kapasiteettia. On katsottava sitä, miten kriisi vaikutti tilanteeseen, mutta nyt tilanne on se, että Euroopan ulkopuolelle syntyy hyvin voimakkaita keskuksia ja meidän täytyy käyttää entistä järkevämmällä tavalla olemassa olevaa kapasiteettia. Alussa puhuttiin makrolentoasemien luomisesta sellaisista, että matkustajat sinne hukkuvat suurin piirtein. Ei riitä, että katsotaan vain suuria lentokenttiä, vaan on muistettava myös alueelliset lentokentät. Niiden kauttakin voidaan saada rahtiliikenteessä ja muualla kasvua. Näihin liittyvät, liittyy kuitenkin erityisehtoja esimerkiksi yölentojen osalta. Ja tässä on asioita, joita pitäisi katsoa uudelleen. Esimerkiksi alueellisia klustereita. Ja vielä lopuksi päästöistä. Kun katsotaan ICAO, ICAOn toimintaa, verotusta, erilaisia maksuja, niin on tärkeää, että otetaan huomioon esimerkiksi teknologian kehitys ja erilaiset päästöihin liittyvät maksut. Kiitokset, Jackie Foster. Kiitoksia. Haluaisin erityisesti kiittää esittelijää, joka on hoitanut tämän asian äärimmäisen hyvin hyvän koordinaatiota. Saimme tavata. Meillä oli hyviä kattavia kokouksia ja ainakin sitten esittelijällä on ajatus siitä, mihin suuntaan pitää mennä. Se on mielestäni hyvä tapa edetä. Hyvä. Tämä Pelitskan kirjoittama asiakirja on oikein hyvä ja se yleisesti ottaen heijastelee hyvin monia eri näkemyksiä, joita ihmisillä on. Ja mielestäni tämä on aivan oikea-aikaista siinä mielessä, että olemme onnekkaita Euroopassa, koska meillä on yksi kaikkein kilpailukykyisimmistä ilmailualoista. Olemme saaneet luoda tuhansia työpaikkoja vuosien aikana ja itse asiassa olen eri mieltä ajalla Senderin kanssa. Tämähän on kaikkein säännellyin liikennemuoto ja säännöt koskevat niitä, jotka tällä alalla työskentelevät eh, tärkeissä asemissa. Eli ei kyse ole lainkaan siitä, että tässä olisi jotain eh, pienimuotoisia sopimuksia, joita ei säännellä, vaan ne on nimenomaan säänneltyjä. Ne ovat nimenomaan säänneltyjä. Sitten kausityöskentely, se tietysti on olemassa, mutta yleisesti ottaen työpaikat ovat erittäin hyviä ja siksi tuolta alalta ei juurikaan poistuta. Se on hyvä merkki. Ja talous hyötyy voimakkaasti tästä. Telitskan näkemys myös tarjontapuolesta on tärkeä. Mehän olemme maailman johtavassa asemassa, kun puhutaan ilmanalusten lentokoneiden valmistamisesta – ja useinkaan sitä ei mediassa oteta riittävästi huomioon, eikä niidenkään puolelta, jotka ovat erittäin kriittisiä. Ja tämä tietysti sitten liittyy tuohon ympäristökysymykseen. Me olemme maailman johtavassa asemassa. Meillä on tämä puhdas taivasohjelma ja olemme olleet johtotähtenä, kun puhutaan ilmailun ja ilmaston ja ympäristön suojelusta. Tietysti me odottelemme sitä, mitä Montrealista saadaan aikaiseksi ja luonnollisestikin tuemme globaalia järjestelmiä, mutta ei tuon vanhan ajatuksen pohjalta, koska se ei toimisi ollenkaan. Ja se nähdään sitten lokakuussa, millä tavalla tämä asia kehittyy. No sitä sille kilpailukyky. Pidän esittelijän lähestymistavasta, sillä kilpailukyky ei merkitse protektionismia. Markkinoille pääsy on hyödyttänyt kuluttajaa voimakkaasti markkinoiden vapauttamisesta on ollut hyötyä meille kaikille. Turvallisuuskysymys ja turvallisuusmenettelyiden hienostuneisuus on tärkeää. Millä tavalla siitä hyötyneet kustannukset otetaan huomioon, sillä ne ovat yhä haitallisempia. Nämä ajatukset ovat äh, sellaisia, joita on kokeiltu myös muualla, esimerkiksi äh, Yhdysvalloissa ja muualla. Meidän tulee tarkastella sitä, mitä haluamme tässä suhteessa tehdä. Kun katsotaan sitten sitä, missä voidaan edetä, niin mielestäni on aivan oikea mainita tämä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, koska kysymys, joka täällä parlamentissa on ollut esillä, on tekosyy. Jäsenvaltiot sitä tällaisena käyttävät sen sijaan, että menisivät eteenpäin saneerauksinen. Ja kun Cesar tulee käyttöön, ei ole ollut mitään syytä lopettaa siihen, rehellisesti sanoi hyvä puheenjohtaja. Ja minun mielestäni tällä on kielteinen vaikutus kaikkiin. Kysymys on kuitenkin loppujen lopuksi siitä, että haluammeko tämän toimialan etenemään mahdollisimman paljon Euroopassa. Kysymys on myöskin kapasiteetin rakentamisesta. Jäsenvaltioista on paljon vastustusta ja monet hankkeet jäävät toteutumatta, koska Ihmiset eivät halua uutta kiitorataa, näin on yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Olemme tähän pysty pureutumaan, olemme kykeneet tarjoamaan kapasiteettiamme, niin silloin teollisuuden alamme kyllä kutistuu. Ja silloin tämä kaikki siirtyy kolmansiin maihin. Jos ihmiset tätä haluavat, niin siinä sitten minä en ainakaan sitä halua, enkä usko, että tämä valiokuntakaan sitä haluaa. Jos me siis haluamme kasvua, niin silloin myös kansallisten parlamenttien, niin joilla on tässä poliittinen tahto. On tehtävä sellaisia päätöksiä, joilla varmistetaan, että toimii menestyksellisesti tässä suhteessa tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan mielestäni kyseessä on ollut erinomainen mietintö. Enkä juurikaan tähän haluaisi lisätä ehkäpä muutama kohta, jolla voitaisiin vahvistaa niitä näkemyksiä, joita esittelijä on esittänyt. Ja ehdottomasti se, mitä tähän mennessä on nähty, ja olemme saaneet todellakin katsoa näitä kahta lausuntoa. Siellä on tietysti joitakin kohtia, joita saattaa joutua muokkaamaan, mutta yleisesti ottaen kyseessä on erinomainen mietintö. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös siitä, että olette ylipäätään ryhtynyt tätä työstämään. Ja tähän mennessä työ on ollut aivan erinomaista. Meillä on ainakin, teillä on ainakin ECR, ECRn tuki takananne. Kiitos seuraavaksi Davor Škreć. E, Kiitos puheenjohtaja kun katsomme ilmailun, ilmailun kehittymistä globaalilla tasolla, aivan niin kuin edustaja Foster sanoi, me tarvitsemme Euroopan ilmailun kilpailukykyä, jotta voimme myös synnyttää uusia työpaikkoja. Tämä täytyy kuitenkin toteuttaa kestävästi, kestävällä tavalla. On otettava huomioon ilmastonmuutos ja ympäristön tilanne. Euroopan unioni on lupautunut toimimaan tässä uran uurtajana Telitska on laatinut meille mietintöluonnoksen. Haluan kiittää häntä siitä. Hän on ottanut huomioon kaikki tärkeät seikat. Olen samaa mieltä näistä yhteen kytkennöistä. Kyse on myös intermodaalisuudesta, joka on ainoa tapa säilyttää ilmailun kilpailukyky. Intermodaalisuus ja infrastruktuuri täytyy myös hyödyntää tehokkaasti. Sekin mainitaan mietinnössä. Niin ikään mietinnössä todetaan, että meidän tulisi paneutua myös TEN-T-verkostoon. Ilmailun tulisi parantaa intermodaalista verkostoa ja tätä kautta parantaa matkustajien turvallisuutta. Meillähän on raideyhteyksiä kautta Euroopan. Kansalaisten keskuudessa tulisi kannustaa raideliikenteen käyttöä vaihtoehtona ilmailulle. Matkustajaliikenteessä tulisi painottaa matkustajien oikeuksia ilmailussa. Niin ikään täytyy korostaa esteettömyyttä kaikkien osalta Euroopassa. Meidän on ponnisteltava, jotta ilmailu voi olla esteetöntä äh, myös vammaisille ja mu- muista esteistä kärsiville. Tämä ala on hyvin säännelty ala. Kilpailupaineet ovat kovat. Hintapaineet alaspäin niin ikään ovat kovat. Tulisi paneutua myös siihen, miten kaikki tämä voi vaikuttaa ilmailun ja lentojen turvallisuuteen ja miten se vaikuttaa työntekijöiden oikeuksiin. Eräs seikka, johon erityisesti haluaisin paneuduttavan, on kiertotalous. Komission paketissa kiertotaloudesta todettiin, että on vähennettävä päästöjä ilmailusta ja erityisesti täytyy paneutua laskuihin ja nousuihin ja niiden aiheuttamiin päästöihin. Täytyy tutkia myös päästöjen ja toisaalta kiertotalouspaketin välisiin yhteyksiin. Voisikohan esittelijä Teliska vielä tätä kohtaa mietinnössään täsmentää? No sitten kestävyys. Euroopan tulee toimia johtoroolissa ilmailualalla. Sen tulee toimia esimerkkinä ilmailussa. Tämä on myös komission strategian tavoitteena. Meidän on vähennettävä ilmailun kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja vahvistettava ilmailunmuutos, ilmaitu, ilmailunmuut, ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Täytyy muistaa kasvihuonekaasut, niiden vähentämistavoitteet. Ja täytyy muistaa myös, että kaikki tämä voi vaarantaa ihmisten terveyden. Ilman laatu on hyvin pitkälti yhteydessä kansanterveyteen. Ilmailun on siis oltava kestävää. Meidän on investoitava tutkimus- ja kehitystoimintaan, innovointiin ja haluaisin, että myös vaihtoehtoiset polttoaineet olisivat tässä mukana. On korostettava sitä, että voimme hyödyntää myös uutta teknologiaa ja uuden tyyppisiä moottoreita, jotka tuottavat vähemmän päästöjä. on myös muistettava ne ihmiset, jotka kärsivät lentomelusta. Tällä hetkellä yli neljä miljoonaa eurooppalaista asuu lentokentän lähellä ja on tässä tilanteessa. Nämä seikat halusin nostaa tässä yhteydessä esille ja jatkossa toivon, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä. Mielelläni teen sitä Teliskan kanssa. Kiitos seuraavaksi Ahnuty. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Kun kuuntelin teitä, edustaja Telitschka, niin vakuuttaa siltä, että ilmailuala on yksi kaikkein hienoimpia onnistumisia Euroopan unionissa. No niin varmaan, mutta eikö se ole seurausta vapaasta kilpailusta, josta Euroopan komissio puhuu miltei uskonnollisen hurmion voimin. Jos tarkastellaan kuitenkin todellisuutta, niin se on aivan erilainen siitä lähtien, kun 80-luvulla Euroopan komission huomassa tuo ala alkoi vapautua. Sillä on ollut paljon erilaisia kilpailuongelmia. Muun muassa Persialahden, Bakun ja Turkin alueelta tulevien lentoyhtiön toimesta. Eurooppalaiset operaattorit ovat miltei eliminoituneet reiteiltä, jotka lentävät Aasiaan ja Itä-Aasiaan. Euroopan unioni avasi markkinansa kilpailulle, mutta se ei kuitenkaan ole kyennyt asettamaan kansallisia toimijoitaan uusille markkina-alueilla. Ne eivät pärjää siellä hyvin, mukaan lukien KLM ja Air France – ja kun tarkastellaan tilannetta, jos se kiteytetään yhteenverkkeeseen, niin voitaisiin sanoa, että Euroopan unioni lennättää yhä enemmän lentokoneita, mutta ei saa niistä vastaavaa hyötyä. Yhteisön diskriminointi, jota se har- harjoittaa omia valtioitaan vastaan, kun se ei sovella ö, investointisääntöjä tässä suhteessa ei ole hyväksyttävää. Ja esimerkkinä voisin mainita mm, Alitalian esimerkin. Tuo yritys on saanut tehdä sellaista, mitä e, Italian hallitus ei olisi kyennyt sille lupaamaan, kun puhutaan valtion tuista. Kun tarkastellaan muutenkin tilannetta, Euroopan unionin toiminta ei ole ollut mitenkään menestyllistä, koska työllisyyspuolella on käytetty paljon erilaisia ö, käytäntöjä, jotka ovat olleet haitallisia. Meillä on ollut erilaisia ö, palkamiskäytäntöjä tai sitten ö, salkkuyhtiöitä, jotka ovat palkanneet henkilökuntaa. Euroopan alueella toimivat yritykset eivät esimerkiksi joudu aina maksamaan matkustajille myöhästymis- tapauksissa. Minun mielestäni komission toiminta tässä suhteessa ei ole ollut riittävää ja näin ei ole taattu eurooppalaisen ilmailualan täyttä kilpailukykyä. Sehän on kuitenkin meidän tavoitteemme tässä strategiassa. Mietinnössä vahvistetaan se, että protektionismi ei koskaan ole mikään ratkaisu ja yritykset tarvitsevat avoimia markkinoita, jotta ne voisivat toimia. Mielestäni tämä, kuitenkaan ei, tämä kuitenkin on suuri virhe. Yhdysvallat on avoin markkina-alue, jossa ei ole tämänkaltaisia rajoitteita kuin meillä. Yhdysvalloissa itse asiassa käytetään valtavan määrän varoja siihen, että voidaan tukea yhdysvaltaisia yrityksiä ja näin suojataan voimakkaasti omaa strategista toimialaa. Euroopan unioni sen sijaan on luonut juridisen puitteiston, joka toimii sen omia yrityksiä vastaan kolmansissa ma- ja kolmannet maat tukevat omia yrityksiään. Eurooppalainen lainsäädäntö on lainsäädäntö, jota täytyisi nimenomaan muokata tähän protektionistiseen suuntaan, varsinkin direktiivi 868, joka koskee kilpailua ja toista direktiiviä, joka koskee eurooppalaisia yrityksiä. Kun näitä neuvotteluita on käyty kolmansien maiden kanssa, joihin komissiolla siis on mandaatti, ja jonka suhteessa toivon, että jäsenvaltiollakin olisi oikeus puuttua. Tämän lähestymistavan täytyy ehdottomasti olla siellä vallalla. Yhteenvetona nämä tavoitteet, joita komission asiakirjasta löytyvät, joita te kannatatte hyvä esittelijä minusta, vaikuttavat riittämättömiltä. Me esitämme tähän tarkistuksia, jotta voisimme yhdessä teidän kanssanne siirtyä kohti konkreettista strategiaa, ei pelkästään sellaista, joka ö, sisältää vain hyviä aikeita. Kiitos. Nyt puhujalistalla on vielä seitsemän puhujaa, mutta aika alkaa loppua, joten rajoitan puheajan nyt puolentoista minuutin seuraavaksi kohdalla. Kiitoksia kovasti kollega Telitskalle. Tämä mietintö on äärimmäisen hyvä. Tässä painotetaan oikeita kohtia komission tiedonannosta. Ehkäpä joissakin kohdissa voisi mennä hieman pidemmälle. Ehkäpä tämä johtuu siitä, että mietinnön laatimiseen liittyy tiettyjä hallinnollisia rajoituksia. Telitska viittasikin jo asioihin, joita tässä pitäisi vielä korjata. EPPn varjoistelijan Emple-valiokunnassa tulen laatimaan tarkistuksia ilmailualan työllisyyteen liittyen. Meillä on 118 tarkistusta. Jatkamme varjoesittelyiden kokouksia. Toivottavasti huomioitte näitä tarkistuksia. Kiitos seuraavaksi Isabella Del Monte. Kiitoksia. Halusin vastata kollegalle, joka puhui Italiasta. Ehkä tässä menivät asiat sekaisin Etian suhteen. Tässä oli kyse ensin valtion tuista, mutta kaikki hoidettiin kuitenkin täysin sääntöjen mukaan. Sitten tästä itse asiakirjasta, jota nyt tarkastelemme. Halusin kiittää esittelijää tämän sisällöstä. Tässä on mukana mielenkiintoisia asioita, olen monesta yhtä mieltä. Mutta keskeisin asia tässä on eurooppalainen yhtenäinen ilmatila. Totta kai on olemassa valtioiden välisiä kahdenvälisiä kysymyksiä, mutta samalla tiedämme, että tämä ei toteudu, koska tässä on avoin kysymys Gibraltarin osalta, joka on kuitenkin eurooppalainen kysymys. Ilman ratkaisua tähän asiaan emme voi saada aikaan hyötyjä, jotka liittyisivät reittien tehokkuuteen, matalampiin hintoihin, ympäristöön, turvallisuuteen ja niin edelleen. 900 miljoonaa matkustajaa odottaa vastausta komissiota. Komission on otettava tähän kantaa. Toinen asia, johon haluaisin puuttua, ovat valtion tuet. Niitä käsitellään kohdassa 12. Puhun aivan lyhyesti. Tässä on alueellisen kohesion ja valtiontukien välinen kompromissi. Ja paras ratkaisu voisi olla julkisen kuulemisen vaihe, jossa ensin vaiheittain pienimmät lentoasemat voisivat saada tukia Tiedämme, että niitä on olemassa, vaikkakin ne kätkeytyvät tavallaan kauppasopimuksiin. Kiitos. Kiitos sitten von Mildenberg. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää edustaja Telitschkaa tästä erittäin tasapainoisesta ehdotuksesta. Haluaisin kuitenkin ottaa esille kaksi erityistä asiaa tässä mietinnössä. Aluksi kollegat täällä jo ottivat tämän esille. Tämä on ikään kuin elefantti huoneessa. Emme nimittäin voi hyväksyä mitenkään sitä, että kahden jäsenvaltion välinen kiista Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Gibraltarin lentokentää koskeva kiista heijastuu koko eurooppalaiseen ilmailualueen. Ja että tämä vaikuttaa suoraan eurooppalaisen ilmailualan kilpailukykyyn. Onpa sitten kysymys tästä yhtenäisestä ilmatilasta tai oikeuksista tai sloteista. Kun asiat jumiutuvat tästä syystä neuvostossa ja myös jäsenvaltiot ja niiden poliittisen tahdon puuttuminen johtaa siihen, että ilmailualan kehitystä estetään. Toinen kohta ne koskee kilpailukykyä. On äärimmäisen tärkeää se, että Ilmailun yritykset kolmansissa maissa, muun muassa Turkissa, Persialahden alueella, että niiden suhteen myöskin rehellinen kilpailu on mahdollista. Haluaisin lopuksi vielä vedota Euroopan komission, jotta se nimenomaisesti ottaisi esille tämän ehdotuksensa ja hoitaisi tämän tehottomuuden ilmailualalla, mm, joka on perua jo vuodelta 2014. Tämän nimen, tästä nimenomaan aion esittää tarkistuksia. Kiitoksia. Wim van der Kamp. Kiitoksia, Wim van der Kamp. Ähm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitän myös tästä erittäin selkeästä esityksestä. Esittelijä, ähm, hyvin lyhyesti voidaan sanoa, että tässä selitysmuistiossa on sellaisia asioita, jotka minun mielestäni voisivat olla itse tässä lausunnossa aion esittää tarkistukset tässä suhteessa, jotta ne voitaisiin saada sen takaisin, mutta mainitsisin kaksi kohtaa. Sivulla 10 kysymys on rehellisestä kilpailusta, joka määrittyy maantieteellisten ja kulttuurillisten tai historiallisten käytäntöiden kautta, mutta jos jäsenvaltiot eivät allekirjoita ILO-sopimusta, niin silloin – tässä on kyseessä sellainen kilpailutekijä, jonka täytyisi ehdottomasti mielestäni ottaa huomioon. Toinen kommenttini koskee lennonjohtajia. Meillä on aika usein lennonjohtajien lakkoja, jotka haittaavat elämäämme. Ja kohdissa 5 ja 6 ne on otettu esille. Ei kun anteeksi, 4 ja 5. Ja ne on tässä määritetty, mutta haluaisin, että ne mainittaisiin vielä suoremmin tässä ehdotuksessa. Ja lopuksi kollega Klynen kommentti. Kommentti siitä, että parlamentin täytyy olla enemmän mukana ilmailusopimuksissa. Se täytyisi myöskin ottaa esille tuolla päätekstipuolella korpuksessa, eikä sitten vain tällä selitysmuistiossa. Mehän tiedämme, että nämä kaksi ovat erillisiä. Ja se tulisi ehdottomasti siis saada mukaan tähän itse lausuntoon. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi pois. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Tämä on varmasti hyvä pohja jatkoyhteistyölle. Myönteisenä pidän sitä, että esittelijä kiinnittää huomiota työoloihin. Sosiaalidemokraatit ovat sitä mieltä, että koko ilmailualan onnistuminen on riippuvainen hyvistä työpaikoista. Tarvitaan oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset. Ja tähän liittyvään kohtaan pitäisi ehkä kiinnittää enemmän huomiota. Meidän pitäisi välittää viestiä siitä, että esimerkiksi eh, Persianlahden valtioiden harjoittamaa epäreilua kilpailua emme hyväksy sitten turvallisuus. Turvallisuus lentokentillä on keskeisen tärkeää. Tarvitaan riittävästi ja kyllin hyvin koulutettua henkilö, henkilöstöä. Tätä ei valitettavasti mietinnössä sanota. Pelkkä, pelkät tekniset ratkaisut eivät riitä turvallisuuden takaamiseen. matkustajille yksityisyys on tärkeää, eivätkä tällaiset teknologiat saa aiheuttaa haittaa tälle yksityisyydelle. ESA perusasetukset tässä myös puhutaan ja aion jättää tähän liittyvät tarkistukset. Kiitos. Seuraavaksi Gesine Maisna. Kiitoksia minunkin puolestani Telitskalle. Tämä on hyvä mietintö kun ei siellä Jökur purkaantui, näimme kuinka tärkeää ilmailuala on Euroopalle siitä. Monet muutkin alat ovat riippuvaisia. Liikenne kasvaa kautta maailman. Myös ilmailuliikenne on kasvamaan päin ja siksi on katsottava oikeanlaisia strategioita. Ja jos emme voi edistää liikennettä Eurooppaan ja Euroopasta, voimme menettää tärkeitä liikennekeskuksia. Tämän halusin sanoa. Sitten nämä Motorways of Sky, taivaiden moottoritiet, olisi myös mielenkiintoinen asia. Tämä varmasti yhtenäisen ilmatilan ohella toisi myös ympäristöetuja. Ja minulle on tärkeää, että suurten lentoyhtiöiden ja reittien lisäksi otetaan huomioon myös pienemmät yksityiset toimijat, ei pelkästään harrastelentäjät, vaan ammatiksen lentävät. Usein heidät unohdetaan ja tähän haluaisin viitteitä. Kiitos. Nyt käytän itse puheenvuoron. Markkinatalous ei toteudu ilmailualalla, vaan meillä toiminta olosuhteet eivät ole reilut. Tästä jo puhuttiinkin. Ilmailualaa tuetaan valtavin määrin, koska ala ei joudu maksamaan kerosin veroa toisin kuin esimerkiksi raideliikenne. Ja tämä on ilmaston kannalta erittäin huono asia. Totta kai olen vakuuttunut siitä, että tietyille alueille, saarille ja syrjäseudulle pitää päästä lentoteitse. Liikkuminen pitää pystyä turvaamaan, mutta se, että tuetaan pieniä kaukaisia alueita, ei voi tarkoittaa sitä, että kaikkia alueita tällä tavoin tuetaan. Saksan lentokentistä 17 ovat kannattamattomia. Kävimme Kanadassa, ja siellä kuulimme ällistykseksemme, että kaikki lentoasemat Kanadassa ovat kannattavia. Siellä puhuttiin siitä, että lentomatkustajat kantavat kaikki kustannukset. Kasseliin rakennettiin Saksassa uusi lentoasema aivan lähelle Frankfurtin lentokenttää. Kävimme myös Romaniassa Klusin lentokentällä. Se on liitetty raideliikenteeseen ja on kannattava, mutta ympärillä olevat kentät, niillä oli yhteensä vain 50 000 matkustajaa olisi todella järkevää kehittää raideliikennettä alueella. Tämä olisi liikenteen, ympäristön ja ihmisten kannalta kes- keskeisen tärkeää, eli kasvua ei pitäisi hakea hinnalla millä hyvänsä. Daniela Ajuto pääsi tässä unohtumaan. Hän saa nyt puheenvuoron. Aivan lyhyesti. Kiitoksia, eipä tässä ongelmaa. Aivan nopeasti Ensinnäkin onnittelu tästä mietinnöstä. Se on hyvä lähtökohta töille. Halusin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin kohtaan 12, valtion tukiin. On hienoa, että tässä muistutetaan, että erityisesti alue lentokenttien tuessa pitää aina toimia Euroopan lainsäädännön puitteissa – Jossakin jäsenvaltioissa alueellisella lentokentällä tapahtuu aivan mitä tahansa ja valtion tukia, todellisia valtion tukia peitellään eri muotoisiksi. Näitä alueelliset toimijat antavat pienille ja hyvin pienille lentokentille. Ne aivan oikein tarvitsevat tukea, mutta tämä tuki ei voi kaatua pelkästään paikallistoimijoiden kontolle. Tilanne ei ole tällä tavalla kestävä. Ja nyt kun täällä on paikalla komission edustaja, haluaisin todeta, että olisi hyvä, että parlamentti otettaisiin mukaan, kun pyritään löytämään strategioita, joilla voidaan auttaa alueellisia lentokenttiä, jotka tarvitsevat apua. Emme voi leikata joitakin Euroopan alueita lentoliikenteen ulkopuolelle. Kuitenkin on toimittava niin, että nämä tuet eivät todella lankea vain tietyille paikallisille tahoille. Tuetaan lentokenttiä sitten muiden tärkeiden alojen, kuten terveydenhuollon kustannuksella. Ja vielä yksi lyhyt asia, eli päästöjen vähentäminen. Haluaisin, että keskustelussa muistettaisiin myös polttoainevero. Tämä poikkeus ilmaliikenteessä on johtanut siihen, että usein lennetään pidempiä reittejä, jotta voidaan mennä sellaisten valtioiden kautta, joissa hinnat ovat matalampia. Eli polttoaineen kulutusta pitäisi katsoa. Niin, puhuitte hieman pitkään, mutta nyt kuulemme sitten komission edustajaa. Very much indeed, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mm, on ilo olla taas ilmailun parissa. On hienoa nähdä, kuinka paljon työtä on tehty, kun minä olen ollut poissa ja on hienoa taas olla valiokunnan vierana. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että voin lähteä liikkeelle myönteisessä hengessä ja onnitella edustaja Teliskaa erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Jos aivan lyhyesti voin kommentoida komission ominaisuudessa. Ensinnäkin olen Teliskan kanssa pitkälti samaa mieltä siitä, että on syytä korostaa, aivan niin kuin hän tekee, yhteyksiä. Tämä on meidän, meidän kaikkien prioriteetti. Se on talouden kannalta EU-ssa tärkeää. Useat ovat kommentoineet, että yhteydet eivät toteudu tasaisesti kautta EUn ja se sitten aiheuttaa tietyille maille epäsuhteisen huonomman aseman. Olemme samaa mieltä myös siitä, että on syytä korostaa ilmailun turvallisuutta. Tästäkin kuulimme useita puheenvuoroja. Puhutaan näistä ilman, äh, ilmojen moottoriteistä. Tämä to- toki on mielenkiintoinen ala. Olemme pyytäneet myös toteutettavuustutkimusta, jossa perehdytään siihen, miten voisimme kehittää äh, Euroopan yläilmakehää. Tähän liittyy myös yhteinen Euroopan ilmatila. On pettymys, pettymyksenä tullut se, miten vähän edistystä tällä olemme saaneet eh, aikaan, mutta kyllä me tähän perehdymme asianmukaisesti. Edustaja Klune korosti ilmailualan yleissopimuksia. Kiitos, että niitä korostatte. Olette aivan oikeassa. Me haluamme tehdä bisnestä. Haluamme olla sitoutuneita yhteistyöhön muiden alueiden kanssa, jotta saamme työpaikkoja ja kasvua Eurooppaan. Mainitsitte myös yhteysindeksin tässä yhteydessä. Me toivomme, että myös Eurocontrol-yhteistyön kautta tätä voimme vielä kehittää ja työ voi sitten tälle pohjautua jatkossa. Edustaja Ajalalle ja muille korostaisin sosiaalisen yhteistyön merkitystä. Olemme samaa mieltä tästä. Työlainsäädännön seuraaminen ja oikeuksien toteutumisen seuraaminen totta kai on hyvin tärkeää. Siinä määrin, miten voimme ilmailustrategiassa, täytyy tukea totta kai sosiaalisen vuoropuhelun toteutumista, työmarkkinasuhteita ja haluamme myös korostaa työllisyysnäkökohtia jäsenvaltioiden kanssa Olemme eh, totta kai kiinnostuneita kuulemaan sidosryhmien näkemyksiä. Sitten täällä on mainittu matkustajien oikeudet. Eh, asetus on yli 10 vuotta vanha. Sitä on tulkittu monella tavalla myös tuomioistuinten päätöksissä. Ja nyt kun haluamme, että pääsemme eteenpäin lainsäädännön alalla, niin olemme tarjonneet sitten näitä tulkintasuuntaviivoja, niin kuin tiedätte. Ne sitten vanhenevat kunhan päivitetty asetus astuu voimaan. Ajatuksena on se, että saisimme tasapainoisen tekstin, jossa toisaalta matkustajien oikeudet ja toisaalta talouskysymykset ovat tasapainossa. Sitten mielenkiintoisia kommentteja kuulimme myös kapasiteetin tilanteesta ja mahdollisesta äh, ylikapasiteetista. On myös yhteisessä ilmatilassa tiettyjä pullonkauloja, esimerkiksi lähtö- ja tulo slottien osalta. Teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden ja lentoyhtiöiden lentokenttien kanssa, jotta parhaat käytännöt saadaan käyttöön myös suunnittelun osalta lentokentillä. Ja vielä lyhyesti yhteiseen eurooppalaisen ilmatilan. Olen vahvasti samaa mieltä Fosterin kommenteista tältä osalta ja Olemme tyytyväisiä, että hän jatkuvasti on tukenut hanketta näissä kysymyksissä. Ja vielä yksi kommentti sosiaalisista kysymyksistä. Ikävä kyllä nyt muistiinpanot ovat hieman sekaisin hypin asiasta toiseen, mutta meillä ei ole todisteita siitä, että nämä uudet bisnesmallit vaikuttaisivat turvallisuustilanteeseen. Tämä on kuitenkin kysymyksenä hyvin tärkeä. On totta, että monet Monikansalliset yritykset ovat vaikeammin valvottavia kansallisen lainsäädännön ja perinteisempien lentoyhtiöiden valvonnan näkökulmasta. Eli meillä on näitä monikansallisia yhtiöitä, jotka toimivat eri puolilla Eurooppaa. Haluamme sellaisen eh, eh, järjestelmän, jossa voimme myös näihin kysymyksiin paneutua. Sitten Demonti ja Hildenburg mainitsivat elefantin huoneessa äh, melkomoisen kallion, Gibraltarin nimittäin. Tästä voin sanoa vain, että olen pitkälti samaa mieltä. Useat ovat maininneet ilmailukysymyksiä, jotka ovat tässä odottelemassa. Odotuslistalla katsotaan, miten tilanne saadaan ratkaistuksi. Pyydämme molempia osapuolia toimimaan rakentavasti, jotta ratkaisu löytyisi. En varmaankaan ole ensimmäinen komission puheenvuoron käyttäjä, joka tämän toteaa. No sitten alueelliset rakenteet. Tämä on viimeisin kommenttini puheenjohtaja. Olette olleet kärsivällisiä. Uudet valtion apusuuntaviivat, jotka hyväksyttiin 2014, on tärkeä askel, kun näihin kysymyksiin puutumme. Haluamme kehittää paremman käsityksen siitä, minkälaisia haasteita meillä alueellisella lentokentällä jatkossa on. olemme pohtineet tätä syvällisesti ja olemme voineet ottaa huomioon merkittävät markkinamuutokset, jotka ovat viime vuosikymmenen aikana meitä kohdanneet. Toivon, että olen voinut kommenteillani auttaa keskustelua eteenpäin ja kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron ja on ilo olla taas täällä tänään. Kiitoksia. Ensimmäinen kerta tällä erää, mutta ei varmaankaan viimeisin. Olkaa hyvä. Äh. Kiitos puheenjohtaja. Monet kollegat ovat tehneet pidempään työtä tällä alalla kuin minä oman parlamenttiurani aikana. Varmasti voimme päivittää tätä mietintöä. Ei ole mikään yllätys, että perusteluosassa on sellaisiakin kommentteja, jotka eivät varsinaisessa mietintötekstissä ole mukana. Tätä Van de Kamp painotti. Ei ole mikään sattuma, että selitysosassa on tiettyjä seikkoja, joihin jo tällä viittailtiin, ja minä niitä vielä laadin. No sitten ilmailusopimukset. Euroopan parlamentti on tämän tojannut ja minäkin perusteluosassa sen totean. No sitten muutamia kommentteja. Ensinnäkin mietinnössä on kehotus komission suuntaan puuttua tiettyihin seikkoihin, joihin tekin olette viitanneet. Niitä en lähde yksityiskohtaisesti toistamaan. Slotit, lähtö- ja tuloajat on mainittu, varmasti myös lennonjohtokysymykset täytyy sisällyttää. Meillähän on tiettyjä täytäntöönpano-ongelmia. Meillä on edistyksellistä lainsäädäntöä, mutta välttämättä täytäntöönpano ei aina toimi. Jäsenvaltioiden on on purettava tiettyjä jumikohtia ja parlamentin on annettava poliittinen signaali sen suhteen, mitä haluamme tapahtuvan. Jotkut ovat nostaneet esille alueellisten lentokenttien tilanteen oikeastaan eri, erilaisista näkökulmista. Tässä aivan lyhyt kommentti. Tavoitteena on se, että, talo, että toiminnan tulisi olla taloudellisesti kannattavaa niin, että rahaa ei käytetä sellaiseen tarkoitukseen, joka sitten ikään kuin haaskataan. Tarvitaan integroitua liikenneinfrastruktuuria. Jos alueelliset lentokentät toimivat tällaisessa integroidussa rakenteessa, niin se on aivan hyvä. Mutta jos kyse on siitä, että vain nopeutetaan yhteyksiä, niin sitten täytyy paneutua asian systeemisestä näkökulmasta. Sitten myös kilpailupolitiikkaan täällä on viitattu. On sanottava, että ei tämä mikään helppo kysymys ole. Korostaisin kuitenkin sitä, että jos kuluttajat, jotta matkustajat äh, vaateitaan esittävät, niin sitten täytyy toimia niin, että liikennöitsijät voivat myös näihin vaateisiin vastata. Miksi näin aina käy? Onko syynä se, että joku toimii kilpailun vastaisesti. No, meillähän lainsäädäntöä on ja komission täytyy sitten tilanteeseen puuttua. Olen katsonut, kuinka moni lentoyhtiö on tästä tilanteesta jättänyt valituksiaan ja tämä on melkomoinen yllätys. Miksi on niin, että he eivät äh, valituksia esitä? Onko kyse protektionismista, kilpailun puutteesta, esimerkiksi kun ajattelemme Lähi-Itää, vai onko kyse sellaisesta kysymyksestä, jos, jossa on perehdyttävä myös malliin, toimintamalliin, johon jo viittasin? Voi olla, että en voi tässä kysymyksessä kaikkia tyydyttää, koska minun valitsemani suunta ei ole protektionismin suunta, niin että sitten yritykset ja kuluttajat Euroopassa joutuisivat kärsimään. Ja vielä loppuun pari kommenttia. Nyt varmaankaan kaikkia kommentteja tarvitse tässä yhteydessä kommentoida, vaan olen totta kai ne kirjannut ylös. Ympäristökysymyksiä pohdin tässä vielä syvällisemminkin, eli aivan lyhyesti vain käyn lävitse nämä kommentit. Yksi asia on kuitenkin tärkeä. Kollega mainitsi tällä myös kiertotalouden. Hienoa, että sen mainitsitte. Todella katsomme, että tässä kyseessä on suuri mahdollisuus. Kyse on uudesta talouden sektorista jatkossa. Täytyy pohtia, mitä tapahtuu lentokentälle mennessä, lentokentällä ollessa ja sieltä lähtiessä jatkaessa. Jatkossa kuulette lisää näitä ajatuksia. Nyt voin kuitenkin puheenjohtaja päättää puheenvuoron, koska aika on kortilla. Toivon, että näillä kommenteilla voimme vahvistaa tekstiä. Vielä kerran haluan kiittää varjoesittelijöitä, myös komissiota ja yksiköitä, jonka kanssa olen ollut läheisissä yhteyksissä. Kiitän myös sidosryhmien edustajia. Ja loppuun vielä totean, että sidosryhmät ovatpa he sitten millä puolella yhteiskuntaa tahansa, näkevät tämän kysymyksen hyvin, hyvin eri näkövinkkelistä. Arno Tuu mainitsi, että onko tässä nyt sitten kyse menestyksestä vai ei, ja onko kyse hyödyistä vai haitoista. Tämäkin kysymys on noussut esille. Ja vielä aivan viimeisin kommentti. Me olemme liikennevaliokunnassa, eli ilmailustrategia täytyy nimenomaan katsoa tämän valiokunnan näkökulmasta. Äh, näkökulmat täytyy nimenomaan valita tämän valiokunnan prioriteettien mukaan. Äh, Kiitoksia. Nyt päätämme tämän keskustelun. 50. kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Aika on hieman kortilla. Seuraavaksi kohta kahdeksan sisä, sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustaminen. Gesine Maisner, olkaa hyvä. Kiitoksia. No, sisävesiliikenne tietysti on tärkeä asia. Ilmailun kohdalla totesin jo, että liikenne on kasvamassa kaiken kaikkiaan ja sitä voidaan siirtää entistä enemmän sisävesireiteille – Pieni hetki puheenjohtaja keskeyttää. Pyytäisin teitä olemaan hiljaa, poistumaan salista hiljaa, koska meidän täytyy nyt jatkaa, eikä ole hyväksyttävää, että täällä on liikaa melua, joka häiritsee Gesine Meissnerin puhetta. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tuin sitä, että sisävesireittejä pitäisi ja niitä voitaisiin kehittää entisestään, jotta liikennettä voitaisiin siirtää muilta reiteiltä vesille. Jotta tämä onnistuu, siihen tarvitaan koulutettua henkilökuntaa. Ja on muistettava, että laivat ovat vanhoja ja henkilöstö on hyvin vanhaa. Säännöt ovat erilaisia ja nyt komissio on lähtenyt harmonisoimaan ja pyrkimään yrittämään harmonisointia tällä alalla. Olen kuullut, että Suomessa on myös kelluvia saunoja. Tällaista ei tässä vielä ollut mukana. No, ne eivät ole varsinaisia sisävesialuksia, mutta liikkuvat kuitenkin sisävesillä. On pohdittava siis, mitä mistäkin jäsenvaltiosta löytyy. Oli aika hankala laatia mietintöä parlamentille, kun ota huomioon, että neuvosto oli asiassa jo päässyt loppuun. Nyt yritän käsitellä asioita, joihin olen tehnyt muutoksia. Kaiken kaikkiaan on hyvä, että harmonisointia on ehdotettu. Tämä edistää työntekijöiden liikkuvuutta. Jos katsotaan sitten soveltamisalaa, tässä olen aika herkkänahkainen, tulen itäisestä Saksasta, siellä pitää soveltaa köysirataan liittyvää lainsäädäntöä, vaikka meillä ei ole köysiratoja lainkaan. Eli pit- olen tässä ehdottanut, että tämän direktiivin tulisi koskea vain sellaisia jäsenvaltioita, joissa on sisävesireittejä, aivan logista. Tai jos maissa koulutetaan tällaisen toimintaan. Esimerkiksi Maltalla on merenkulku koulu, jossa koulutetaan myös sisävesiliikenteen toimijoita. Sitten tiettyjä vapautuksia. Komissio on todennut, että jos sisävesireitti ei ole yhteydessä muihin, se voidaan jättää soveltamisalan ulkopuolelle. Näin Saksassakin usein on. Esimerkiksi tietyt lautat kulkevat hyvin pientä väliä. Ne voitaisiin ehkä jättää tämän koulutus velvoitteen ulkopuolelle. Sitten reittien tuntemus, missä ovat pullonkaulat joissa. On tunnettava joet hyvin, jotta siellä voi navigoida tietyillä aloilla. Tietty riskialttius pitäisi ottaa myös huomioon, Ja olisi katsottava, voiko toinen jäsenvaltio taata sen, että siellä koulutettu henkilö myös pärjää tällaisilla alueilla. Tässä on katsottava sulkuja, patoja ja virtauksia. Sitten kolmansien maiden tunnustaminen tässä olisi hyvä, että kyseessä olisivat sellaiset valtiot, joilla olisi selkeä yhteys EUn sisävesireitteihin. Olisiko nyt järkeä lähteä siihen, että mistä tahansa maailmasta voisi saada tunnustuksen koulutukselle? Sitten kokeet, niitä voisi toteuttaa myös simulaattoreissa. Tämä on hyvin tehokasta ja voidaan näin heijastella hankaliakin tilanteita eri tavoin kuin käytännössä. Mutta mutta simulaattorit eivät kuitenkaan voi korvata kokonaan käytännön kokemusta. Ja vielä kolme lyhyttä asiaa. SESNE on jo antanut erilaisia standardeja, jotka pitäisi ottaa huomioon silloin, kun komissio tekee delegoituja säädöksiä. Sitten äh, erityiset toimijat, sellaiset toimijat, jotka tulevat sisävesiliikenteen alalle muualta merenkulun alalta, heidät pitäisi ottaa erityisellä tavalla huomioon. Tärkeää on myös, ja olen tehnyt tähän lisäyksen siitä, että laivan kuljettajan pitäisi tuntea erilaiset toiminnot laivalla. Joskus miehistö on pieni, silloin päällikön pitää hallita kaikki mahdolliset toiminnot. Ja sitten vielä lopuksi kannatan sitä, että englanti olisi tässä kieli, jota pitäisi laivalla osata, mutta uskon, että tämä, vaikka ehkä mennäkään läpi, olisi tärkeää, jotta esimerkiksi onnettomuustilanteesta voitaisiin selvitä paremmin. Kiitoksia. Nyt sitten rajoitan puheenajan kahteen minuuttiin per henkilö. Ensin Myselien. Je tiens tout d'abord à féliciter. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää tästä laadukkaasta työstä, jossa on otettu huomioon erittäin pitkälti kaikki eri näkemykset, joita olemme esittäneet. Kuten jo aiemmin todettiin, EPP on vakuuttunut komission lähestymistavasta siitä, että tätä toimialaa tulee ammattimaistaa. Ottaisin esille kolme kohtaa, jotka meidän mielestämme ovat erittäin tärkeitä. Ensimmäinen koskee komission tärkeämpää roolia tämän toimialan sääntöjen muokkaamiseksi, muokkaamisessa, kuten esittelijä jottikin esille. Ja meidän täytyy ehdottomasti antaa poikkeukset kansallisille sisävesiväylille, jotka eivät liity siis eurooppalaisiin väyliin. Vaikka se löytyykin tuolla Jonatosan kappaleessa kolme, niin tämä asia tulisi laittaa myös päätekstiin. Lisäksi vakuutus siitä, että tämä ei muodosta minkäänlaista estettä ammattilaisille toimijoille. Kaikki, jotka ovat mukana tässä toiminnassa, ovat esittäneet omat vaatimukset, jotka löytyvät liitteestä, ja ne eivät saa muodostaa estettä ammattiin pääsyyn. Tässä on nyt lähtökohta on oikein hyvä ja olen vakuuttunut että jos me nämä kolme kohtaa otamme huomioon, niin tämä esitys on erinomainen. Danke sehr. Die nächste ist Claudia Tapadell und bedanke mich für die Zeit. Kiitos. Seuraavaksi Claudia Tapadell ja kiitos siitä, että piditte kiinni puheajasta. Wir sagen in Deutschland immer, in der Kürze liegt die Würze. Das hat geklappt. Saksassa sanotaan, että mitä nopeammin, sen parempi. Dragi colegi, dragă Ghesine, în primul rând aș vrea să-ți mulțumesc pentru munca depusă la acest raport. Consider că este un raport important pentru sectorul transport. Kiitoksia. Tämä on tärkeä mietintö. Me haluamme edistää tämän alan toimijoiden liikkuvuutta. Tämä on hyvä teksti. Tässä pitää katsoa esimerkiksi sisävesiliikenteen ammattipätevyyksien tunnustamista ja sitä, miten pätevyysongelma voidaan ratkaista. Haluaisin kommentoida joitakin asioita siitä, jo, mistä Gesine-maisena puhuu. Ensinnäkin digitalisaatio, digitalisaatio se voi viedä meitä eteenpäin monessa asiassa. Tiedot on helpompi selventää ja tarkentaa nopeammin Voidaan myös vähentää byrokratiaa ja odotusaikoja. Sitten simulaattorit. Tuemme tätä asiaa ajatuksena, mutta en tiedä, voiko suora valmentautuminen olla se, joka korvattaisiin simulaattorilla esimerkiksi stressitilanteesta suoriutumisessa. Miten jäsenvaltioiden kouluissa voitaisiin toimia. Kyllä simulaattoria se voi olla hyödyllinen, mutta emme halua, että tästä sitten koituu esteitä tietyille jäsenvaltioille. Olisi katsottava esimerkiksi, kuinka, tai huomaan, että tässä on lisätty kokemuspäiviä, joita tarvitaan pätevyyden saamiseksi no, totta kai olen tässä valmis vuoropuhelun, jotta nämä yksityiskohdat voidaan ratkaista. Sitten erityiset riskialueet. Niiden osalta tarvitaan selkeät määritelmät, jotta voidaan välttyä siltä, että tietyt alueet luokitellaan väärin luokkiin. Tämä voisi sitten olla este muilta alueilta tuleville aluksille. Totta kai jäsenvaltiot voivat tunnistaa tällaisia alueita, riskialttiita alueita, mutta tähän tarvitaan SESNin kanssa parempaa koordinointia. Kyllä yritän pitää kiinni puheajasta, mutta tämä on tärkeä e, mietintö ja varjoistelijoille pitää antaa tässä mahdollisuus puhua. No kyllä, mutta kaikkien täytyy pitää kiinni puheajasta. Van Dalen kaksi minuuttia. Hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin todeta, että komissio on tehnyt kyllä todella hyvän ehdotuksen. Ja sitä kannattaa korostaa. Toiseksi Täällä jo kollega Meissner otti esille hyviä lisäyksiä siihen. Ja nämä tällaiset muutokset ovat hyviä. Ja on tärkeää kiinnittää niihin enemmän huomiota. Erityisesti on hyvä, että jo monta vuotta sitten olimme, otimme esille tämän sisävesiliikenteen Speak niin sanottu tällainen kielenkäyttö, jota, lyhennetty kielenkäyttö, jota hyödynnetään navigoidessa. Sitä voidaan hyödyntää myös sisävesiliikenteessä. Matruusit, jotka ovat töissä siellä, usein puhuvat huonoa englantia. Ja voin tukea siis tätä ehdotusta todellakin. Lisäksi meidän tulisi katsoa näitä itse määritelmiä ja yleisesti ottaen voin todeta, että tämä ehdotus on oikein hyvä. Danke sehr, auch für die Zeit. Jetzt. Kiitoksia. Seuraavaksi Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin täytyy kiittää raportori Meissneria ammattitaidolla laaditusta raporttiluonnoksesta ja tietysti komissiota hyvästä työstä. Tulen esittämään muutamia tarkentavia tekstimuutoksia. Tässä vaiheessa lyhyesti voi todeta sen, että, että sisävesiliikenteen ystävänä haluaisin varmistaa sille kannattavan toimintaympäristön koko Euroopassa myös jatkossa huomioiden sen, että sisävesiliikenne ja sen harjoittajat Euroopassa eivät suinkaan ole mikään yksi homogeeninen ryhmä, vaan liikennettä harjoitetaan hyvin monenlaisissa olosuhteissa ja, ja monenlaisten toimijoiden taholta aina yhden hengen yrityksistä suuriin ja kansainvälisiin toimijoihin. Ja tietysti liikenteen turvallisuus on se olennaisin kysymys, mikä meidän pitää pystyä aina varmistamaan, aiheuttamatta kuitenkaan sitten myöskään näille pienillekään yhden ihmisen tai kahden ihmisen yrityksille ylitse pääsemätöntä hallinnollista taakkaa tai niin, että sisävesiliikenteen harjoittaminen kävisi kokonaan kannattamattomaksi tai henkilöstön saanti vaikeutuisi. Uskon, että sisävesiliikenteellä on jatkossakin tärkeä osa ja rooli eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä sekä rahti- että matkustajaliikenteen osalta ja pidän sitä tärkeänä työkaluna – liikenteen vähähiilistämisen osalta. Kiitos. Kiitoksia nyt Ahnoty. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi lyhyt kysymys pikemminkin komissiolle. Haluan kiittää komission kollegaa ja äh, komission edustajaa hänen kollegoitaan, jotka tulivat selvittämään meille tätä tilannetta. Mietintö on mielenkiintoinen. On hyvä, että edistämme sisävesiliikennettä. Tämä on monestakin näkökulmasta hyvä asia, mutta ajattelen kuitenkin ensin maanmiehiä. Ranskassa on tällä alalla valtavia taloudellisia ongelmia. Siellä tappioita syntyy. 30 vuotta sitten alalla toimi 10 000 ihmistä ja tällä hetkellä hädin tuskin 700. Miten komissio aiotte taata sen, että voimme suojella ranskalaisia alan toimijoita Euroopassa? Äh, meillä on myös epälojaalia kilpailua Euroopan sisälläkin. Kun ajatellaan lähetettyjä työntekijöitä ja siitä tehtyä direktiiviä, niin miten aiotte taata esimerkiksi ranskalaisen alan toimijan aseman, joka lähtee sitten Tonavalle töihin, taikka sitten romanialainen alan toimija, joka tulee sisävesiliikenteeseen Ranskan jokilaivoille. Tämä kysymys minua kiinnostaa. Kenties sitä ei vielä tänään pystytä käsittelemään, mutta tätäkin täytyy pohtia. Kyse ei ole pelkästään tekstistä, joka käsittelee kilpailua, joka sinällään sekin on hyvä ja tärkeä asia. Danke sehr. Und jetzt noch Wim van de Kamp. Kiitoksia, van de Kamp. Ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat kiittäneet edustaja Maisneria hyvin tehdystä työstä. Minulla on kuitenkin kaksi kysymystä. Tuleeko meillä nyt eurooppalainen kilpailujärjestelmä sisävesiliikenteelle, kyllä vai ei? Komissionkin ehdotus on hiukan erityinen. Onko Euroopan unionilla siis toimivaltaa tällä alalla tulevaisuudessa? Komission ehdotus on tässä suhteessa hieman epämääräinen. Ja toinen kysymykseni koskee sitä, että joskus vaaditaan paljon kokemusta, esimerkiksi 500 työpäivää, eikä kuitenkaan pääse läpi kokeessa. Silloin ei tiedetä, että pärjääkö henkilö tuossa tehtävässään vai ei. Minun ehdotukseni olisi se, että meillä olisi lyhyempi työvaatimus, mutta kuitenkin pakollinen koe. Koke- kokemukseni perusteella on ihmisiä, jotka ovat pätevöityneitä, mutta heillä ei ole mitään tietoa käytännöstä ja toisinpäin. No, tässä käännyttiin komission puoleen. DG Muovista Teologitissa. Very much, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat. Haluaisin onnitella esittelijä Meisneria erinomaisesta mietinnöstä. Olemme tyytyväisiä, kun näemme, että esittelijä ja myös parlamentin jäsenet, jotka käyttävät puheenvuoron, suhtautuvat myönteisesti ehdotukseen ja näkevät siinä lisäarvoa turvallisuuden, ja työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta. Sitähän me tarvitsemme, jotta tätä ympäristöystävällistä liikennemuotoa voimme edistää. Meillä olisi jokunen kommentti. En käytä näihin kommentteihin pitkään aikaa. Ensinnäkin tämän mainitsi, mainitsivat jo jotkut puheenvuoron käyttäjät. Nimittäin kyse on pätevyydestä ja tutkintotodistuksesta ja sen varmentamisesta. No sitten soveltamisala. Jos tässä rajoitetaan direktiiviin, niin sisämarkkinat ja työvoiman liikkuvuus no sitten tulee rajoitetuksi. Emme ole niinkään innostuneita rajoituksesta – joita on entistä enemmän olemassa ja jotka luovat sitten melkomoisen tilkkutäkin. Me haluaisimme todellakin yhdet ja yhtenäiset markkinat Eurooppaan. On myös varmistettava, että kun haluamme lisää turvallisuutta, emme luo kuitenkaan lisää hallinnollista taakkaa ja esteitä alalle pääsylle. Tämäkin nousi esille puheenvuoroissa. No sitten erityiset riski tietyillä jokialueilla, toki niitä on, mutta niitä ei pidä käyttää, jotta työvoiman liikkuvuutta keinotekoisesti rajoitettaisiin. Tässä täytyy olla valppaana. Ja loppuun ehdotuksen sosiaaliset aspektit. Helpottaako tämä alalle tuloa sellaisten henkilöiden osalta, jotka eivät toimi samojen sosiaalisten sääntöjen puitteissa ja ikään kuin pakottaisi muut alalta pois. Tässä me toimimme niin, että emme päästä työmarkkinoille sellaisia ihmisiä, joilla ei pätevyyttä sinne ole. Eli tässä haluamme korottaa ikään kuin ammattipätevyyden vaatimuksia. Tämä pätee totta kai koulutukseen ja työhön pääsyyn. Me teemme rakentavaa yhteistyötä kanssanne, jotta löydämme oikean tasapainon toisaalta äh, helpottamisen ja hallinnollisen taakan vähentämisen ja toisaalta lisääntyvän turvallisuuden takamiseksi. Jos vielä voin käyttää hieman aikaa, puheenjohtaja, tiedän, että teillä on jo kova kiire päästä eteenpäin, mutta äh, vielä minuutin verran henkilökohtaiseen kommenttiin käyttäisin. Tämä on viimeisin esiintymiseni niin tässä valiokunnassa. Olen ollut 16 vuoden ajan vieraananne aina vuodesta 2000 lähtien. Näen edelleenkin täällä tuttuja kasvoja parlamentaarikkojen joukossa. Tämä tuo mieleeni mukavia muistoja yhteistyöstä meriturvallisuuden, tieliikenneturvallisuuden, satamapolitiikan, sisävesiliikenteen alalta. Olemme käyneet pitkän tien yhdessä ja haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä tätä valiokuntaa ja sen jäseniä. Se on aina suhtautunut rakentavasti komission ehdotuksiin. Lokakuun puolivälissä kollega Daniela Roska jatkaa tekemääni työtä, kun itse jään eläkkeelle. Vielä kerran haluan toivottaa teille oikein hyvää jatkoa ja komissio odottaa kovasti, että että jatkatte yhteistyötä minun seuraajani kanssa aivan vanhaan malliin. Kiitos. Vielen Dank. Die Minute habe ich Ihnen gerne gegönnt. Kiitoksia. Kerrasti annan teille nämä minuutit. Varmasti puhun tässä kaikkien puolesta, kuten aploditkin osoittavat. Ja haluan vielä virallisesti kiittää hyvästä yhteistyöstä kanssanne, komission ja erityisesti teidän kanssanne. Toimielimet eivät yksin saa mitään aikaan, mikäli niissä työskentelevät ihmiset eivät tee omaa osansa. Toivotan teille kaikkea hyvää. yksityiselämään ja hyviä eläkepäiviä. Vielä kerran. Und jetzt hat Gesine Meissner das Schlusswort. Nyt sitten Gesine Meissner, loppusanat. Kiitoksia. Kiitos minunkin puolestani teille. No, on harmi, että olette täällä nyt viimeistä kertaa. Olen todella arvostanut teitä aina kovasti, koska olen havainnut, että te olette komissiosta henkilö, joka tietää, mistä puhuu. Ei nyt tarkoita tällä sitä, että eivätkö muut näin tekisi. Näin ei ole. Olen käsitellyt ja ollut tekemisissä satamien kanssa. No, jos kävin vaikkapa Hampurissa, niin sanottiin, että herra teologi oli täällä juuri viime viikolla ja tulee jälleen ensi viikolla takaisin. Eli tässä on kyseessä henkilö, joka tekee käytännön työtä, ei pelkästään istu kirjoituspöydän ääressä. Ja käsitellessäni asioita, joista olette ollut vastuussa. Olen havainnut, että olette todella kentällä käynyt, tapa, käynyt tapaamassa ihmisiä ja totta kai välillä mielipiteemme ovat eronneet toisistaan, mutta tämä kuuluu demokratiaan. Niin, vielä tästä itse asiasta. SESNI, sillä pitää olla entistä merkittävämpi rooli ei tietenkään liian suuri, se on aivan selvää. Sitten digitalisaatio, siihen pitäisi puuttua mielestäni jo heti. Sitten simulaattorit, ne eivät tietenkään saa korvata käytännön kokemusta. Ymmärsin kyllä, että simulaattoreihin voidaan suhtautua hieman skeptisesti, mutta katsotaan nyt, minkälaisen muotoilun tässä sitten päädytään. Sitten täällä sanottiin, että toimijat sisävesiliikenteessä eivät ole samanlaisia. No tähän yritin juuri reagoidakin. Sisävesitoimijat ovat pienempiä ja suurempia, kaikkeen ei voi suhtautua samalla tavoin. Eli on katsottava, miten voimme harmonisoida kuitenkin niin, että yksittäiset ammattiryhmät tai yksittäiset henkilöt jopa voidaan ottaa tässä huomioon. Sitten nämä kokeet, testit. On totta, että kaiken pitää jonkinlainen loppukoe tehdä. On totta, että täällä, se mitä sanottiin, että vaikka olisikin suorittanut kokeen, se ei kuitenkaan anna ta- takaa sitä, että osaisi hoitaa hommansa. Sitten vielä Claudia sisävesireiteistä on tultava entistä tärkeämpiä. Niin, no se, että aikaa on vähän, ei merkitse sitä, etteikö sisävesiliikenne olisi tärkeä asia. Sinähän olet asiassa vastuusta. vastuussa. 11.10. kello 14 on tarkistusten jättämisen määräaika. Nyt sitten eteenpäin. Kohta yhdeksän. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset. Georg Mayer on valmistelijana, mutta hän ei ole paikalla. Häntä korvaa Arno Thy. Monsieur le Président, Monsieur Mayer me charge évidemment de vous présenter. Kiitos puheenjohtaja. Kollega pyytää minua pyytämään puolestaan anteeksi. Olen hänen sijaisenaan tänään esittelemässä liikennevaliokunnan lausunnon robotiikasta. Tässä kollega on esittelijä. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa ihmiskunta voi luoda älykkäitä itsenäisiä robotteja, jotka voivat toimia ympäristönsä kanssa riippumattomasti ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Tämä vallankumous ei ole enää mitään skifiä, vaan se on jo todellisuutta. Tämä kuitenkin aiheuttaa taloudellisia, juridisia ja myös eettisiä ongelmia Liikennealalla nousee esille kysymys lisäarvon syntymisestä robotiikan kautta. Robottiajoneuvon tilanne täytyy ajatella, onpa sitten kyse kuljettajasta taksissa, kuljetusautossa tai missä tahansa. Näin palvelun hinta voi laskea ja tuotto nousta. Euroopassa on pohdittu lisäarvon jakautumista jo 40 vuoden ajan. Kun ajattelemme eh, työn tuloksia ja toisaalta kuluttajia, niin välttämättä eh, työntekijä, joka joutuu työttömäksi tämän takia, ei tästä hyödy. Hän joutuu etsimään sitten jonkun muun tulon lähteen, joutuu hankalaan asemaan. Aivan erityisesti tästä valiokunnasta katsottuna tilanne on hieman yksinkertaisempi. Pohdimme nimenomaan onnettomuustilanteita silloin, kun ajoneuvo on automaattiohjauksessa. Eettiset kysymykset eivät ole niinkään tässä valiokunnassa keskeisiä. Tieliikenne onnettomuudet voivat olla ongelmallisia silloin, kun kyse on robotiikasta, vaikkakin näiden määrä tulee vähenemään, koska kone on luotettavampi kuin ihminen. Volvo on yrityksenä käynnistänyt ensimmäisen kuljettamattoman liikenteen hankkeen Pittsburghissa Yhdysvalloissa. Tarkoitus on saada automaatti ajoneuvoja liikenteeseen. Myös Googlella on vakavasti otettavia kokeita. Nämä eivät, eivät ole mitään hypoteeseja enää, vaan kyse on ennakoinnista sen suhteen, mitä pian tapahtuu laajassa mittakaavassa. Ensimmäiset onnettomuudetkin ovat jo tapahtuneet ja tässä nousee esille kysymys vastuusta. Kuka on vastuussa? Omistaja, rakentaja, suunnittelija, vaikka sitten äh, itse ajoneuvot, jotka eivät tietenkään ole oikeudellisessa vastuussa. Äh, vaaditaanko pakollinen vakuutus? Äh, entäpä henkilökunta tällä alalla? Euroopassa on myös hyvin erilaisia sääntöjä. Vaarana on, että sisämarkkinat sirpaloituvat. Oikeudellisten asian valiokunta pyrkii siihen, että juridiset kysymykset ja toisaalta robottiikan ja tekoälyn muut kysymykset eivät ole ristiriidassa keskenään. Eurooppa on jäänyt hieman syrjään tietoteknisestä vallankumouksesta. Äh, Yhdysvalloissa vallankumous on toteutunut, me olemme sitä sivusta katsoneet esimerkiksi GPS-alalla. Tässä yhteydessä edustaja Mayer omassa lausunnossaan, jonka hän nyt meille on jättänyt, haluaa korostaa tieliikenneonnettomuuksien vähenemistä, kun keinoälyä käytetään ajoneuvoissa. Hän kuitenkin haluaa, että hyvin selkeästi käsittelemme vastuukysymyksiä näissä onnettomuustapauksissa. Hän pyytää myös komissiota tarkkailemaan tekniikan kehittymistä jatkossa hyvin tarkkaan silloin, kun kyse on esimerkiksi päästöjen vähentämisestä näissä ajoneuvoissa. Tiedon jakaminen olisi hyödyllistä tällä tulevaisuuden teknologian ja tekniikan äh, alalla, jotta rakentajat, tutkijat, julkisviranomaiset, äh, kuluttajajärjestöt ja niin edelleen saadaan yhteistyöhön. On tarpeen myös varmistaa tiedon siirtojen turvallisuus silloin, kun kyse on siirroista ajoneuvosta äh, ulos ja kun kyse on turvallisuudesta ja tieliikenteestä. liikenteestä on varmistettava, että näitä ajoneuvoja ei voida jäljittää eikä myöskään piratoida. Kiitos. Vielen Dank. Jetzt Luis de Grandes Pascal. Kiitos. Seuraavaksi Luis de Grandes Pascual. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tässä valmistelijan korvanneille henkilöille. On totta, että elämme teknologian muutoksen aikaa. Muutoksia ei voida pysäyttää. Meidän on hyväksyttävä se, että tässä nyt korvataan ihmistä, mutta kuitenkin on oltava varovaisia. Juurivaliokunta laatii mietintöä ja meidän on toimittava tässä tarkasti. Juncker hiljattain sanoi puheessaan, että meidän virheemme jäävät historiaan, eivät nimemme. Ja on katsottava, että emme tee sellaisia virheitä, joita on hankala korjata jälkikäteen. Bayerin nimissä, Bayerin nimissä tässä nyt puhuttiin robotiikan eri ilmentymistä, kuten automaattiautoista, joita jo käytetään menestyksekkäästi. Ja Mayer tässä viittaa asioihin, joihin on kiinnitettävä huomiota. Itse käsittelen nyt kahta asiaa. Ensinnäkin vastuukysymykset ja tietosuoja. On aivan välttämätöntä, että luodaan vakuutuskonsortio, jolla voidaan sitten kantaa vastuuta tällaisista ilman kuljettajaa ajavista autoista. Jos onnettomuuksia tapahtuu, on oltava jonkinlaiset vakuudet. vakuutukset. Uberin tapauksessakin on ollut tilanteita, joissa on jouduttu tuomioistuimeen ja vastuu. Kysymyksessä oli valtavia tyhjöitä joskus voi syntyä tilanteita, joissa väärä taho joutuu kantamaan vastuun onnettomuudesta, joka aiheuttaa kuolon uhreja. Tämä on varmasti asia, jota meidän täytyy käsitellä. Se on otettu hyvin Mayerin tekstissä esille. Me jätämme myös tarkistuksia ryhmässämme tarkistukseen, jossa käsitellään yhteisvastuuta Ja vielä lopuksi puheenjohtaja toissijaisuus. Puhutaan oikeusperustasta. Emmekä voi unohtaa rajat ylittäviä tilanteita. Siksi meidän täytyy käsitellä automaattiautoja, ja pitää olla eurooppalaista lainsäädäntöä, joka kattaa sitten myös kansallinen lainsäädännön. Tässä kaikki. Mayerin mietintö on meistä myönteinen, voimme sen hyväksyä, tai tämä lausunto. Ja pyrimme parantamaan sitä vielä tarkistuksen. Kiitos. Kiitos sitten Fandalen. I'm most sorry, Mr. Chairman, to address... Minä esitän tämän englanniksi, koska Tosanovski ei päässyt paikalle ja sai kommentissa englanniksi, joten välitän ne teille. Tosanovski kiittää esittelijää tästä lausunnosta, joka hänen mielestään on hyvä tulevan työn pohja. Hän vahvistaa, että teknologinen prosessi edistys mahdollistaa sen, että voidaan vastata päähaasteisiin. Siitä huolimatta on paljon vaikeampi ratkaista juridisia kysymyksiä. Tosanovski haluaisi lisätä muutaman kommentin tähän lausuntoon ja määrittelen ne kahdessa eri osassa. Ensinnäkin hän haluaa korostaa äärimmäisen, miten äärimmäisen tärkeä Galileo ja EGNOS eh, järjestelmät, siis eurooppalaiset GPS-järjestelmät ovat. Eh, liikennealalla haasteet ovat tietysti äärimmäisen tärkeitä, kun puhutaan satelliittinavigointijärjestelmien luotettavuudesta. Toiseksi tässä aivan oikein keskitytään automatisoituihin ajoneuvoihin. Siitä huolimatta Tosanovski muistuttaa siitä, että meillä on myös muita kuljetusmuotoja ja erityisesti korostaa lennokkeja ja viittaa myös edustaja Vossin erittäin tasapainoiseen mietintöön. Matthias von Miltenberg. Kiitos sitten von Miltenburg. Kiitoksia. Van Dalenin viimeinen kommentti. Tässä todetaan, että Vandana viittaa esimerkiksi näihin lennokeihin, mutta tässä on kysymys paljon enemmästä. Tässä on kysymys paljon useammista eri liikennemuodoista, esimerkiksi automatisoidusta kulkevista rahtilaivoista. Kysymys on itse kulkevista ajoneuvoista, metroista, junista – Robotiikan äh, mahdollisuudet ovat aivan valtavat tällä alalla. Ja luonnollisestikin tässä mielessä on tärkeää noudattaa kansainvälisiä, eurooppalaisia ja kansallista lainsäädäntöä, jotta robotiikan käyttöä voidaan mukauttaa ja viedä eteenpäin. Minun mielestäni nimenomaan tär- parempi koordinaatio on myös tärkeää, kun kysymys on robotiikasta. Meidän täytyy kiinnittää huomiomme turvallisuuteen ja samalla kuitenkin olla riittävän joustavia, jotta mahdollistetaan teknologinen kehitys. Lennokkipuolella työstetään eurooppalaista lainsäädäntöä voimakkaasti ja myös nämä automaattiset toimivat autot ovat olleet paljon esillä. Olen ilahtunut siitä, että Alankomaiden puheenjohtajakausi aivan yksityiskohtaisesti on määritellyt nämä alueet, jotka ovat tärkeitä tulevaisuuden kannalta, jotta voimme saada todella aikaiseksi eurooppalaisen ohjelman tässä suhteessa. Siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että saamme myös nämä yksityiset säännöt määritel, määriteltyä. Ja se, millä tavalla tietoja hyödynnetään, missä esimerkiksi tietojen omistajuus on ja millä tavalla tietoverkkoturvallisuutta suojataan ja sitä, millä tavalla suhtaudutaan vakuutuksiin. Meillä on paljon juridisia kysymyksiä, joita täytyy ratkaista, jotta voidaan päästä hyvään lopputulokseen ja voidaan näin hyödyntää näitä erilaisia lennokeita, itse ajavia ajoneuvoja ja muita. Meidän täytyy myös hyödyntää ne hedelmät, joita tämä teknologinen kehitys meille tarjoaa, jotta voimme mahdollisimman nopeasti saada aikaiseksi eurooppalaisen ohjelman tässä suhteessa. Jos me haluamme, että Eurooppa on tässä suhteessa etukärjessä. Meidän täytyy tehdä valtavasti työtä ja toivottavasti yhdessä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa voimme saada aikaiseksi hyvän lopputuloksen, joka on riittävän hyvä, jotta neuvosto ja komissio voivat sitä hyödyntää ja näin päästä aimoharppauksen tällä alalla eteenpäin. Kiitos. Seuraavaksi Koch. Haluaisin kiittää valmistelija Mairia, vaikka hän ei tänään ollutkaan paikalla. No, tässä ei kuitenkaan mennä kyllin pitkälle. Robotiikka tarkoittaa muutakin kuin automaattiajoneuvoja. Lennok- se tarkoittaa lennokkeja ja muita liikennemuotoja, joita tässä ei valitettavasti ole käsitelty. Tällaiset automaattiajoneuvot varmasti mullistavat tieliikenteen, siksi tässä on kiinnitetty huomiota niihin aivan oikealla tavalla. Meidän pitää tehostaa Eurooppaa niin, että luomme oikeanlaiset puitteet automaattisten ajoneuvojen testaukselle ja tutkimukselle. Meidän täytyy myös selvittää eettiset kysymykset, vakuutuksiin liittyvät kysymykset ja niin edelleen. Työsarkkaa riittää. Kiitos. Kiitos. Minulla olisi vielä pieni kommentti. Mehän kävimme Tsekin tasavallassa ja näimme, miten siellä ajettiin automaattisilla junilla raideliikenteessä. Saksassa oli jo 40 vuotta sitten automaattisia metroja, mutta ihmiset eivät tätä hyväksyneet, vaan tarvittiin joku nainen tai mies istumaan ohjaajan koppiin, jotta ihmiset halusivat tulla kyytiin. Tähän liittyy siis monia näkemyksiä, jotka pitää ottaa huomioon. Tilannetta on katsottava laajemmin kuin vain autoilla kulkevia autoja. Vogel, Münchenin pormestari, 40 vuotta sitten sanoi, että että autot tappavat kaupunkimme, jos emme toimi oikein. Hän ei ollut siis mikään vihreä poliitikko. Myös meidän on todella painotettava automaattiauto, jotta voimme pelastaa kaupungit ja ihmiset. Nyt sitten komission edustaja. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On ilahduttava saada olla täällä ensimmäistä kertaa TRAN-valiokunnassa. Tervetuloa, kiitoksia. Onko Meijerin tekemä luonnos Haluaisin siihen ottaa kantaa vain ja esittää täydentäviä näkemyksiä. Ensinnäkin liikenneturvallisuudesta. Tämä me nähdään, että kertomuksesta 20 viimeisen vuoden ajalta liikenneonnettomuuksien lasku on pysähtynyt. Meidän täytyy siitä syystä pyrkiä näkemään kaikki mahdolliset uudet ratkaisut, teknologiset sellaiset kuten robotiikka, nähdäksemme millä tavalla näitä onnettomuuksia, tätä onnettomuuksien määrää voidaan vähentää. 90 prosenttia nimittäin liikenneonnettomuuksista on seurausta inhimillisestä virheestä. Itse lausuntoluonnos haluaisin korostaa sitä, että mup pääosasto on suunnittelemassa mm, yleissuunnitelmaa. CITS, kooperatiiviset, älykkäät liikennejärjestelmät ovat kyseessä. Ja tällainen automoitu liikennejärjestelmä. Siinä tämä lausunto on ensimmäinen askel kohti sitä. Kohta kolme sitten, jossa Alankomaiden puheenjohtajakausen tässä suhteessa ottanut esille tällaisen ähm, opitaan tekemällä järjestelyn tässä suhteessa. Mekin kannatamme sitä. Pyrimme näin kehittämään parempaa lainsäädäntöä ja samanaikaiseksi parempaa lainsäädäntöä myös toimielimistä. Kohta neljä. Turvallinen yhteistoiminta liikenneinfrastruktuurin kanssa. Siksi haluaisimme puhua näistä yhdistetyistä liiken- ja automatisoiduista liikennejärjestelyistä siinä tapauksessa, että meillä on kaikki automatisoitua, kaikki istuvat liikenneruuhkissa, lukevat lehteä, vaan tämä, sehän ei ole tässä ajatuksena, vaan meidän täytyy saada tämä liikkuvuus parantumaan. verkkoturvallisuus on jo mainittu. Tällä hetkellä pyrimme harmonisoitu lähestymistapaan, jossa kaikki eri sidosryhmät ovat mukana, jäsenvaltiot ja mm, tuotevalmistajat. Ja lopuksi toteaisin, että tietosuoja on äärimmäisen tärkeä asetuksen tarkistus ja me kaikki työskentelemme yhdessä useiden ähm, sidosryhmien kanssa, jotta saisimme aikaiseksi suuntaviivat ja varmistamme sen, että säännökset myös tällä teknologia-alalla täytäntöönpannaan. Ja näin päättäisin kommenttini tähän. Äh, Kiitoksia. Toivottavasti yhteistyömme sujuu kanssanne yhtä hyvin kuin edeltäjänne kanssa. Ja tervetuloa tänne seuraamme. Nyt vastauspuheenvuoro Mari-Kristin Arno Tyyne. Niin, minä totta kai välitän nämä kommentit edustaja Maijerille. Hän ei varmaankaan niistä ylläty. Tällä on puhuttu huolista, jotka liittyvät toissijaisuuteen, toisaalta juridisiin näkökulmiin, luottamuksellisuuteen, tietosuojaan ja siihen, että robotiikka äh, kasvaa ja laajenee niin, että nämä seikat on huomioitava jo varhaisvaiheissa hankkeiden äh, elinkaaren aikana. Uskon, että saamme sellaisen mietinnön, jonka parlamentti voi sitten hyvin hyväksyä. Kiitos. Nyt vielä tarkistusten jättämisen määräaika 5.10. kello 12. Nyt vielä kaksi viimeistä esityslistan kohtaa, kohdat 10 ja 11, sisävesiväylien, sisävesiliikenteen, tavarakuljetusten tilastot ja rautatieliikenteen tilastot tavaroita matkustajia onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta. Toisessa esittelijänä on iCloud, toisessa minä. Ja toteaisin, että kolmikantaneuvotteluiden tulos on vastuste, <clears throat> vahvistettu valiokunnassa. Neuvostokin on vahvistanut kompromissin ensimmäisessä käsittelyssä – joten tarkistusten jättämisen määräaika on oikeastaan pelkästään muodollisuus. Tarkistuksia voidaan kyllä parlamentissa jättää toisessa käsittelyssä, mutta kompromissi epäonnistuisi, jos Euroopan parlamentti hyväksyisi yhdenkin tarkistuksen. Kaikesta on neuvoteltu ja näin asia nyt vain on. 29.9.2016 kello 14 on tarkistusten jättämisen määräaika molemmille mietinnöille mutta totta kai puolan sitä, että osallistumme kaikkeen vilkkaasti, mutta toivon myös, että tarkistuksia ei jätettäisi. Gesine. Voin todella tukea tätä. Olen kummassakin asiassa Alden varjoesittelijä. Prosessi on ollut todella pitkä ja meidän pitäisi nyt pitääkin näistä hyvistä kompromisseista. Kiitoksia tuesta näistä raideliikenteen tiedoista. Kaikki kesti kaksi vuotta, koska komission eri tahot eivät halunneet tehdä keskenään yhteistyötä. Parempaa sääntelyä, ei sääntelyä, huonoa sääntelyä. Mutta sitten Timmermans sanoi, että en tiennyt tätä lainkaan. No sitten sovimme siitä, että Eurosta ja toinen taho sopisivat tästä yhdessä. Mutta tämä alkoi vaikuttaa jo pitkältä sodalta, mutta nyt osapuolet ovat tyytyväisiä rauhallisin mielin. Toivottavasti tämä voidaan hyväksyä täysistunnossa ja toivottavasti tarkistuksia ei tule. No kyllä niitä saa tulla, jos näin on pakko, mutta toivottavasti enemmistö niitä sitten vastustaa. Me päätämme tämän kokouksen tähän ja jatkamme suljetuin ovin koordinaattoreiden kokouksella.